est ce que vous comprenez monsieur Duca Zoliomi les applaudissements qui ont accompagné votre Huomasitte varmaan, että teille aplodeerattiin, kun tulitte sisään, koska te olette ainoa jäsen, joka on siellä minua vastapäätä tässä salissa. Se on aika hämmentävää ehkäpä. Vaalikampanjat ovat alkaneet, mutta me valmistelemme erittäin mielenkiintoista aihetta. Meillä on täällä asiantuntijoita paljon paikalla, jopa Washingtonista – ja me puhumme täällä ähm, yksityisten sotilas- ja turvallisuusalan yritysten roolista äh, tai EU-roolista äh, näiden yritysten tekemien ihmisoikeusrikkomusten torjunnassa. Siis ensimmäinen kohtamme on tämä esitys siis tälle. Aiomme keskustella myös ilmaisunvapauden ja uskonnonvapauden välisestä keskinäisestä suhteesta. Sen jälkeen meillä on keskustelu EUn ja Kambodsan sopimuksen nojalla perustetun instituutioiden ja niin edelleen. Ja tässä siis meidän esityslistamme. Toivottavasti muita jäseniä tulee paikalle ja minä kehottaisin, että äh, ryhmien neuvonantajat vetoavat jäseniin, jotta voisimme äh, jäsenillä hiukan rikastuttaa tätä keskustelua. Äh, puheenjohtajan ilmoitukset sitten, jos ei ole ongelmia esityslistassa, niin me hyväksyimme 18. joulukuuta Zimbabvesta äh, päätöslauselman ja äh, tässä kyseessä ovat muun muassa sanktiot 26. Äh, tammikuuta päätettiin laajentaa lista niistä henkilöistä, joita varten pääsy Eurooppaan on rajattu tai kielletty. Tämä on siis pyyntö, jonka esitimme päätöslauselmassamme ja tämä on siis nyt päätetty. Me olemme hämmentyneet Venäjän eh, surmista, eh, toimittaja surmista, Novaja Gazetan eh, surmista, jossa myös nainen surmattiin, Anna Politovska ja ja muita tämän lehden toimittajia on tällä tavoin surmattu. Me keskustelemme Venäjän ihmisoikeuksista, kun valmistelemme uutta keskustelukierrosta eh, ja keskustelemme asiasta täällä edelleen toinen päivä maaliskuuta. Eh, ottaisin esiin tässä myös eh, huonontuneen ihmisoikeustilanteen Tunisiassa. Siellä viime viikoina on nähty että siellä ei ole vapaata lehdistöä, siellä on mustamaalauskampanja, joka kohdistuu maassa olevaan ihmisoikeusaktivistiin. Ja eh, siellä on eh, häiritty myös Kalimarin toimittajia. Eh, tämä radioasema ei enää toimi. Tunisissa on piiritetty sen toimitilat ja myös poliisi on takavarikoinut kaikki irtaimiston. Tämä on ilmaisvapauden loukkaus tässä maassa. 23. tammikuuta ihmisoikeusjärjestön johtaja hänen pääsynsä kiellettiin Tunisiaan ja viime viikolla nyt on ryhdytty poliittisiin aloitteisiin ja meillä on useita välineitä käsittääkseni myös voidaan puuttua maiden välisiin suhteisiin ja keskipitkällä aikavälillä. Ja tässä maassa siis valitsee huolestuttava tilanne. Nyt me... Pitääkö minulla nyt olla kaksi mikrofonia? No niin, sitten numero kolme, keskustelu EUn roolista yksityisten sotilas- ja turvallisuusalan yritysten tekemien ihmisoikeusrikkomusten torjunnassa. Me aiomme eh, puuttua näihin normeihin ja standardeihin, jotka vallitsevat näissä yrityksissä ja eh, on todettu tiettyjä eh, ihmisoikeusrikkomuksia näiden yritysten toiminnassa – Ähm, tässä äh, kyse on hyvin erilaisista äh, toimialoista, koulutuksesta, ähm, ja turvallisuustoimista, jotka liittyvät äh, näihin yksityisyrityksiin. Äh, useimmat ihmisoikeusrikkomukset ovat, liittyvät siihen, että siviilejä kohtaan käytetään nämä äh, turha voima. On ollut kidutuksia ja raiskauksia myös, talousrikoksia ja sitä, että sitoutumattomuutta ei kunnioiteta, suverenisuutta ei kunnioiteta ja eh, näitä järjestöjä on eh, hyvin paljon, näitä yrityksiä myös, eh, ja myös normeja pitäisi selventää kansainvälisen oikeuden näkökulmasta ja tästä me keskustella. Paikallaan herrat Kinsey, Messner ja Kallanovski yritämme nyt saada tästä esiin tiettyjä toimintalinjoja Euroopan unionille, kun haluamme valvoa näitä yksityisiä yrityksiä. Me aloitamme herra Kinseillä. Hän tulee King's Collegein puolustustutkimuksen yksiköstä. Hänellä on kymmenisen minuuttia aikaa. Olkaapa hyvä. Thank you, uh, Madam President. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aluksi sanoa, että keskustyn tässä puheessani yksityisiin puolustusyrityksiin, yksityiset, yksityisiin turvallisuusyrityksiin, yksityisiä puolustusyrityksiä. Se on termi, jota käyttävät yhdysvaltalaiset. Suurin osa yrityksistä tarjoaa aseellista puolustuspalvelua eikä niinkään sotilaallista potilaspalveluja. Haluaisin myöskin keskittyä EU-hun, mitä EU voi tehdä ja mitä EU tekee ja myöskin yrityksiin, jotka toimivat EU-ssa e, eivätkä niinkään Yhdysvalloissa. Kollegani tässä vieressä varmasti puhuu yhdysvaltalaisista yrityksistä. Tämä ala alkoi oikeastaan 70-luvun alussa. Ihmisoikeuskysymykset ja yksityisten, puolust- yksityisten turvallisuuspalvelujen käyttö ei noussut esiin ennen kuin 90-luvulla, EUn, kun EU toimi Angolassa ja Sierra Leonessa. Silloin Human Rights Watch eh, kirjoitti raportin ihmisoikeusrikkomuksista eh, ja siellä mainittiin EU. Tässä mietinnössä e, ei, raportissa ei puhuttu ihmisoikeusrikkomuksia, joita tämä Executive Outcomes-yritys olisi tehnyt. Tämä yritys harjoitti suojaamistoimia ja sen toimipaikka on Lontoossa kylmän sodan jälkeinen tilanne on uusi ja nämä yritykset tarjoavat erilaisia palveluja, antavat esimerkiksi suojelupalveluja Irakissa esimerkiksi ähm, autosaattueiden äh, suojaamista. Ja kun nämä yritykset osallistuvat yhä enemmän äh, tällaisiin toimiin, niin myös ihmisoikeusrikkomusten mahdollisuus on suurempi. Me puhumme hyvin pienestä määrästä yrityksistä. Yhdistyneen kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa on noin 30-40 tärkeää tällaista yritystä. Tarvitaan hyvin vähän tällaisen yrityksen perustamiseen, oikeastaan vain faksi ja tieto siitä, miten tehdään sopimuksia hallitusten kanssa. Ja tällä tavoin monet yritykset aloittavat toimintansa. Kyse on siis siis pienestä määrästä yrityksiä, joiden toimintaa pitäisi säännellä. Tässä vaiheessa haluaisin sanoa, että suurin osa äh, alalla toimivista yrityksistä tarjoaa niin kutsuttua aseetonta mm, aseetonta turvallisuuspalvelua. Uh, ja Suurin osa yrityksistä toimii alueilla, joissa ne voitavat joutua vastuuseen toiminnasta. On hyvin vähän paikkoja maailmassa, joissa näin ei ole. Irak oli sellainen, Afganistan, Kongo, osa Länsi-Afrikkaa ja Somalia ovat tällaisia mm, kolkkia, mutta suurin osa yrityksistä toimii sellaisissa maissa, Keniassa, Tansaniassa, muissa Afrikan maissa, joissa ne ovat vastuussa väärinkäytöksistä. Ja näissä maissa on oikeusjärjestelmä, joka varmistaa, että näin tapahtuu mitä nämä yritykset tekevät, kenelle ne työskentelevät. Irakissa ne ovat työskennelleet monille hallituksille, joilla on suurlähetystä maassa suojelleet hallitusten virkamiehiä. Ne ovat työskennelleet Irakin hallitukselle, YKlle, Maailmanpankille ja myöskin useille monikansallisille yrityksille ja tarjoavat turvallisuuspalveluja johtohenkilökunnalle, siis KBAlle, öljyn tuotannossa ne ovat toimineet. EGIS suojelee vain Yhdysvaltain viranomaisia, vaan myöskin insinöörejä, johtohenkilökunta, joka tulee paikan päälle jälleen rakentamaan maata. Tämä on Matrix-sopimus ja se on suurin yksityinen turvallisuussopimus luokassaan. Ja Lisäksi nämä yritykset ovat myös kouluttaneet Irakin armeijaa ja poliisia. Aegis on itse asiassa vastuussa turvallisuudesta Irakin vaalien aikana vuonna 2005. Tämän tyyppistä toimintaa tehdään Irakissa, muissa maailman kolkissa harjoitetaan suojelutoimintaa, ei niinkään saattueiden suojelua, joka tällä hetkellä on hyvin tyypillistä Irakissa. Tulevat markkinat sitten. No, tämä ala ei ole taantumassa, se on väärä sana, mutta tällä hetkellä se on saavuttanut huippunsa, mitä tulee markkinoiden kokoon varmaan 2006-2007 ja sen jälkeen tarjouksia on tullut vähemmän, ainakin mitä tulee aseistettuun suojeluun, joten nämä yritykset katsovat nyt uusille aloille ja markkinoille päin, uudelleenrakentaminen, konfliktien vakauttaminen, myöskin humanitaariset ja kehitys toimet ovat aloja, joille tämä, nämä yritykset haluavat laajentaa tulevaisuudessa. Ja nämä ovat aloja, joista meidän täytyy olla huolissamme, koska tässä potentiaalisesti saattaa syntyä ihmisoikeusrikkomuksia. Olen seurannut tätä alaa viimeisen kymmenen vuoden aikana, erityisesti paikoissa kuten Irakissa. On hyvin vaikea arvioida äh, ihmisoikeusrikkomusten määrää Irakissa ja myöskin Afganistanissa. On muutamia hyvin korkean mm, profiilin tapauksia, jotka ovat tulleet äh, esiin ja äh, esimerkiksi Abu Ghraib on yksi tällaisista tietenkin. Kuinka tässä on kaksi tapausta näitä korkean profiilin tapauksia, ehkä kolme. On varmasti muitakin ihmisoikeusrikkomuksia tapahtunut tällaisten yritysten tahalla Irakissa, mutta kuinka laajasti, niin ei ole mitään todistusaineistoa, joka osoittaisi, että tämä olisi valtaisa ongelma tällä alalla. Kyllä me tiedämme, että jotkut näistä yrityksistä rikkovat ihmisoikeuksia, mutta mutta suurin osa ja yksi tässä raportissa eräältä ihmisoikeusjärjestöltä sanottiin, että suurin osa näistä yrityksistä kyllä käyttäytyy ja pitää yllä hyvin korkeita standardeja. Mm, tämä oli Human Rights Firstin raportti, joka julkaistiin viime vuonna. mitä mm, oikeusvälineitä meillä on sitten, jotta voisimme asettaa syytteeseen ne, jotka jotka rikkovat ihmisoikeuksia. Meillä on palkkasotilaiden vastainen laki ja se ei ole tehokas. Kansainvälisen lainsäädännön määritelmä on itse asiassa täysin hyödytön, mitä tulee yksityisen turvallisuuspalvelujen syytteisen asettamiseen. On sanottu, että jokainen, jota syytetään tämän palkkamurhamääritelmän alaisesti, niin hänet oikeastaan pitäisi ampua ja hänen asianajansa myös, koska tässä määritelmässä on niin paljon porsaanreikiä. Toinen kansainvälinen yleissopimus, joka on palkkasotilaiden rekrytoinnin koulutuksen vastainen yleissopimus on astunut voimaan 1991, mutta sitä ei ole koskaan käytetty sotilaiden vastaan. Ainoa, joita he vastaan heitä olisi voinut käyttää, on Man ja Detroit, jotka ovat nyt uudessa Kineassa vankilassa. Ison-Britannian hallitus julkaisi vihreän kirjan joka liittyy Sadlainin tapaukseen 97-98, jossa tämä yksityinen turvallisuusyritys rikkoi YK asevientikieltoa Sierra Leoneen tehtiin erilaisia suosituksia itsesääntelystä näiden yritysten kieltoon asti, mutta tähän päivään mennessä Iso-Britannian hallitus ei ole yhtään näistä toimista toteuttanut. Ja itse asiassa tässä kuussa ehdotettiin, että ulkoministeri voisi vihdoinkin nyt ilmoittaa, minkä vaihtoehdon se aikoo näistä mahdollisuuksista valita, mutta se ei ole vielä näin tehnyt. Toinen asiakirja, joka ei vieläkään myöskään ole sitova. Se on Sveitsin hallituksen aloite ja se on ehkä paras asiakirja, joka meillä on. Tiedän, että meillä on täällä kansainvälisen punaisen ristin edustaja. Se ei ole, hän varmasti puhuu tästä, se ei sido juridisesti valtioita, mutta se kertoo hyvistä käytänteistä ja minun mielestäni se on hyvä pohja, jolta voidaan jatkaa. Siinä puhutaan esimerkiksi siitä, miten valitaan yksityisiä turvallisuuspalveluyrityksiä tarjouskilpailuissa, millaisia sopimuksia niiden kanssa tehdään ja niin poispäin. Ja minun mielestäni se on ideaali asiakirja, jonka pohjalta toimia. Minä tiedän, että minulla on vain 10 minuuttia puheaikaa. Niin, no tämä ala on täällä ja se ei tule katoamaan, siitä voitte olla varmoja, mutta uskon, että se mitä tapahtui Iranissa 2004-2007, niin sitä ei tulla näkemään heti pian siellä. Tuli valtaisa määrä tällaisia yrityksiä maahan, jälleenrakentamisprojektit ilman minkäänlaista sääntelyä. Jotkut näistä yrityksistä olivat immuuneja syytteillä Irakin tuomioistuimissa, joten niiden kotivaltioiden olisi pitänyt asettaa ne syytteeseen, mutta näin ei tietenkään ole käynyt. Näiden palvelujen maailmanlaajuiset markkinat. Eh, nämä alat, nämä yritykset eh, erityisesti keskittyvät Washingtoniin, mm, koska siellä on hyvin paljon kaupallisia sopimuksia, mutta samoin Lontooseen, koska Lontoolla on historiallinen linkki ensimmäinen yritys, joka perustettiin, oli WatchGuard International, entinen SSN jäsenen perustama yritys ja se kotipaikkana oli Lontoon. Ne on, niitä on perustettu myös muihin maihin, Ranskaan, Israeliin, Australiaan ja Etelä-Afrikkaan muun muassa. Mutta tutkimukseni osoittaa, että kun ne näissä muissa maissa ei ole kovinkaan paljon tällaisia yrityksiä ja ja olemme löytäneet kaksi yritystä muista maista vielä, mutta ähm, näitä yrityksiä ei todellakaan ole niin paljon muissa maissa kuin Yhdysvalloissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa. Human Rights Firstin raportti sanoi, että suurin osa näistä yrityksistä noudattaa ihmisoikeuksia ja kunnioittaa niitä. Äh, kysymys kuuluu sitten, että mitä tehdään niille, sille pienelle määrälle yrityksiä, jotka rikkovat ihmisoikeuksia on pieni määrä yrityksiä ja työntekijöitä, jotka rikkovat kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja mitä niille sitten tehdään. Minun tutkimukseni käy ilmi, että sääntely, joka on erittäin tärkeää tälle alalle, tätä alaa täytyy säännellä, sen täytyy kuitenkin keskittyä siihen toimintaan, mitä ne harjoittavat, nimittäin aseellinen suojelupalvelu ja turvallisuuspalvelu, joissa potentiaalisesti voidaan rikkoa ihmisoikeuksia. Miksi sanon tämän? Siksi, koska monet yritykset, jotka luokitellaan yksityisesti turvallisuuspalveluksi ne antavat logistista tukea armeijoille ja ne ovat antaneet logistista tukea jo vuosien ajan. Ja logistinen tuki tulee nyt kaupalliselta alalta armeijalle, esimerkiksi ruokapalvelut, siivouspalvelut ja postipalvelut. Ja tämä on aivan jotain muuta kuin aseelliset turvallisuuspalvelut, mutta vaaran on, että sekoitamme nämä kaksi asiaa. Ja siksi se ongelma, mikä EUlla on, että jos yritätte säännellä sellaisia yrityksiä kuten KBA, niin tulee joudutte konfliktiin Naton tai esimerkiksi yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, jotka todellakin tarvitsevat tällaisia yrityksiä toimintansa tueksi esimerkiksi Afganistanissa ja näitä yrityksiä kyllä todella säännellään ja myöhemmin tänä vuonna puolustusministeriö määrittää määrittelee lainsäädäntöä näiltä yrityksiä varten puolustuslain puitteissa. Ja kun tein tutkimusta, niin Ison-Britannian ulkoministeri on ainoa yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen osa, jolla on yksi, sopimuksia yksityisten turvallisuus yritysten kanssa. Puolustusministeriöt eivät Isossa Britanniassa eivätkä Ranskassakaan ole näitä käyttänyt. Yleensä ulkoministeriöt käyttävät näitä palveluja, koska niillä ei ole riittävästi henkilökuntaa tai mahdollisuuksia tarvota turvallisuuspalveluja itse. Kiitoksia. E, kiitoksia kovasti. Seuraavaksi herra Messner, joka on International Peace Operationin johtaja. Thank you, Madam Chair. I would like... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ihmisoikeuksien alivaliokuntaa siitä, että sain kutsun puhua tästä hyvin tärkeästä aiheesta. International Peace Operations on järjestö, joka edustaa 50 yksityistä yritystä maailmanlaajuisista. Nämä antavat palvelua vakaus- ja rauhan hankkeelle ja toivon, että voimme antaa arvokkaan näkemyksemme tästä aiheesta alivaliokunnalle. Me voidaan varmasti sanoa, että me kaikki humanina sinä haluamme, että tällaiset hankkeet toimivat, rauhan hankkeet. Kaikkien etujen mukaista on ajatella, että, suo, että saadaan erilleen sotivat osapuolet, voidaan huolehtia siviilien turvallisuudesta ja niin edelleen. Sitten on huolehdittava sitä, että yhteiskunta voidaan rakentaa uudelleen ja että siitä voi tulla kestävästi rauhanomainen yhteiskunta. Ja varmasti voimme sanoa, että osittain pelätään sitä, että rauhan toimet eivät toimi kriisialueilla. Nyt vakaus- ja rauhanhankkeessa valitettavasti on niin, että resursseja ja rahaa on liian vähän – sekä YK että Naton rauhanturvahankkeet ovat kasvaneet suuremmaksi kuin mitä koskaan ennen on nähty. Läntiset valtiot maksavat näistä hankkeista paljon. Tällaiset vakaus- ja rauhanhankkeet vaativat paljon sen tukea myöskin kehittyvistä val- valtioista. Sieltä tulee paljon apua, mutta usein nämä henkilöt eivät ole niin hyvin koulutettuja kuin henkilöstö länsi-sotilasvoimista, koska näin syntyy kuilu näihin hankkeisiin, rauhanhankkeisiin, kun ajatellaan osaamista. Ja tämän kuilun usein kattaa yksityiset yritykset. Ongelmana on ehkä ymmärtää, mitä yksityisellä sektorilla tässä ajatellaan kun ajatellaan palveluita, joita tarjotaan vakaus- ja rauhan hankkeisiin, on tuki lentokoneiden kautta logistiikka, kuljetukset, lääketiede, koulutusteknologia, ja tietenkin itse turvallisuus. Tämä ala on valtavan laaja. Viimeksi on arvioitu, kuinka paljon yksityishenkilöitä on osana työssä Yhdysvaltain Irakin toimissa. On noin 160 000 henkilöä. Ja näistä henkilöistä ainoastaan 10 000 on töissä varsinaisesti turvallisuuden alla. Toistan tämän yksityisistä, yksityisten yritysten henkilöstöstä, jotka tukevat koalition voimia Irakissa. Alle 7 prosenttia on itse turvallisuustehtävissä. Joten kun puhumme yksityisestä turvallisuudesta, sitä pitää nähdä, se pitää nähdä melko pienen osana paljon laajempaa alaa. 160 000 ehkä Kuulostaa siltä, että siellä kulkee valtavasti yksityisiä edustajia, mutta on otettava huomioon heidän toimet. Jotkut ovat länsimaista, kolmansista maista, mutta yli 80 prosenttisesti on kyse irakilaisista, jotka jälleen rakentavat omaa maataan. Tämä malli, että paikalliset otetaan yksityisten sopimusten kautta työhön, on usein osoittautunut hyväksi kautta maailman. Sillä on monia etuja ja sitä kautta turvataan myöskin, että asukkaat ovat mukana jälleenrakentamisessa. Näin luodaan lisää työpaikkoja ja saadaan lisää tietotaitoa. Näin paikallinen, paikalliset asukkaat voivat luoda paljon kapasiteettia myös turvallisuutta ajatellen. Yhtä tärkeää on pidettävä mielessä tämän alan taloudelliset ulottuvuudet. 100 miljardia Yhdysvaltain dollaria sanotaan joskus, mutta yksi viidennes on lähempänä totuutta. Voittoa tulee ehkä 1-3 prosenttia. Yritys voi pitää itseään erittäin hyvänä, jos voittoa tehdään 5 prosentin edestä. Tämä ei ole mitään hyvin tuottavaa teollisuuden alaa. Välttämättä on sanottava, että tämän alan varjo on paljon suurempi kuin mitä voitaisiin olettaa, olisi se sitten 100 vai 20 miljardia dollaria, niin avoimuus, sääntely ja tilivelvollisuus on tietenkin yhtä tärkeä riippumatta koosta. Kokemuksesta tiedämme, että konfliktit ja konfliktin jälkeiset olot ja kaos, joka vallitsee, voi johtaa siihen, että ihmisoikeusrikkomuksia sattuu helpommin. Tällaiset rikkomukset eivät ole ainoastaan yhden toimijan – toimesta syntyviä. Ihmisoikeusrikkomuksiin ovat ryhtyneet hallitukset, rauhanturvaajat ja yksityinen sektori samoin. Ja kun pyritään estämään jatko-ihmisoikeusrikkomukset, emme saa koskaan olettaa, että yksi taho ainoastaan on vastuussa tällaisista rikkomuksista. Tai että yhteen alaan pitää kiinnittää huomiota tai säädellä lisää. Meidän pitäisi pitää kiinni siitä, että kaikki toimivat samojen standardien mukaan. Paljon sopivia lakeja ja säädöksiä on jo nyt. Sotimuksia, joita tehdään Yhdysvaltain asevoimien kanssa, säädellään monien säädösten kautta ja ne puuttuvat ihan yksityiskohtiin, kuten raportointivelvollisuuteen ja vakavempiin kysymyksiin, kuten aseiden siirto, mahdollinen ihmiskauppa ja niin edelleen. Yksittäisten sopimusosapuolten on noudatettava – Yhdysvaltain lakia, jonka kautta pyritään huolehtimaan siitä, että saadaan tuomioisten käsittelyyn sellaiset, jotka rikkovat lakia ulkomailla. Joskus tietenkin yksittäiset, jäsen, yksittäiset valtiot eivät halua toimia. Tämä ei niinkään kuulu yksityisten yritysten ongelmiin. Mutta tärkeää edistystä on tapahtunut, kun tämä Mantron yksityisten yritysten toiminnasta ja myöskin kansainvälisen punaisen ristin tekstit tästä aiheesta. Kuitenkin usein unohdetaan se, että todella laaja laaja enemmistö näistä sopimuksista on jo katettu paikallisen lain kautta. Harvemmin oikeastaan poikkeustapauksissa tarvitaan muuta lainsäädäntöä muista maista, mutta useimmiten siis sopimustehtäviä hoitavat oman maan kansalaiset, joita kuitenkin sitoo siis oman maan lainsäädäntö. Esimerkiksi Afganistanissa 99,7 prosenttia näistä turvallisuussopimuksista on paikallisten kanssa. Säätely sinänsä ei ainoastaan riitä. Liittävä koulutus. Sitä koulutetaan työntekijöitä ja annetaan selkeät suuntaviivat kentälle on vähintään yhtä tärkeää. Sääntöjä on noudatettava ja niiden noudattamisesta on pidettävä kiinni, jonkun on sitä valvottava. Kun ajatellaan yritysten sopimusten noudattamista Irakissa esimerkiksi, on syytetty yksityisiä yrityksiä siitä, että siellä toimitaan koskemattomuuden varjolla, mutta meidän pitää myöskin ottaa huomioon, mikä sekaannus paikan päällä vallitsee. Irakissa yksikkö, joka valvoo yksittäisten yritysten toimintaa, saa henkilöstöä aivan liian vähän. Rikosoikeudellinen järjestelmä, joka toimii nyt Yhdysvaltain lain mukaan, joka koskee Yhdysvaltain ulkopuolella toimivia, on toimiva laki, mutta sitä ei aina voida täytäntöönpanna tehokkaasti. On muistettava, että yksityiset yritykset, jotka toimivat toisaalla, ovat samantyyppisiä yrityksiä kuin esimerkiksi julkisen liikenteen alalla toimivat. Siis mitkä tahansa yritykset noudattavat samaa lakia. Ja meidän pitää huolehtia siitä, että lakia noudatetaan. Asiakkaat voivat säädellä mitä tahansa ehtoja, jos ajatellaan, miten palveluita tarjotaan tai mitä käytännössääntöjä pitää noudattaa. Asiakkaat voivat huolehtia siitä, että käytetään eettisesti oikein toimivia yrityksiä, vaikka ne eivät olisi kaikkein halvimpia. Lisäksi on huolehdittava siitä, että sopimusosapuolet toimi, kuuluvat johonkin kattavan järjestöön. Minä haluaisin jakaa muutamia ajatuksia alivaliokunnan kanssa siitä, mitä voitaisiin tehdä seuraavaksi. Euroopan unioni on hyvin tärkeässä asemassa ja se voi painottaa jäsenvaltioille, miten tärkeää on säädellä tätä alaa oikein. Tässä kaikkein suurin virhe on se, että ei tehdä mitään. Lakeja ja asetuksia pitäisi selventää, jos, jos se on tarpeen, ja huolehtia niiden noudattamisesta. Tärkeää on nähdä, että tämä ala on ihan halukas kumppani tässä. Yksityinen sektori haluaa selkeitä sääntöjä. Harmaat alat vain hankaloittavat sitä, että annetaan kunnossa palveluita niille, jotka palveluja tarvitsevat. Toisaalta on yhtä tärkeää huolehtia siitä, että tätä alaa ei säädellä niin, että se ei voi enää toimia – tai että se on aivan pakkopaidassa, jotta se ei voi enää sopivalla tapaa tukea rauhan ja vakaushankkeita. Tällainen kehityksen kulku voisi olla joillekin ehkä eduksi, mutta lopulta tällais, tässä menettäisivät ne, jotka kärsivät konflikteissa ja jotka tarvitsevat yksityistä alaa, jotta voidaan tukea jälleen rakentamista silloin, kun yhteiskunta on raunioina. Yksityinen sektori on saanut paljon kritiikkiä toimistaan rauhantoimissa aikaisemmin. Nämä yritykset kuitenkin tuovat rauhanhankkeisiin paljon lisäarvoa. Kaikki, jotka auttavat tällaisessa hankkeessa ovat varmasti aluksi. Kuten aluksi sanoin, me kaikki haluamme humania yhteiskuntaa. Meillä on kaikilla yhteinen tavoite, eli se, että rauhanturvatoimet toimivat, jotta saataisiin pysyvä vakaus ja rauha konfliktialueelle. Ja yksityinen sektori on varmasti halukas ja eettinenkin kumppani tällä alalla. Kiitos. Merci, monsieur... Kiitoksia tästä, herra Messner. Ymmärsimme hyvin, että turvallisuus, yksityiset turvallisuusyritykset ja yksityiset sotilasyritykset, se on kukoistava ala. Ja kun nyt olen teitä kuullut, niin sääntelyä on olemassa. Meidän täytyy luottaa näihin eettisiin sääntöihin, joita näissä yrityksissä on, mutta minä olen hiukan hämmentynyt, enkä ole kovinkaan vakuuttunut. Nyt seuraavaksi, herra Kolanovski, te olette oikeuden neuvonantaja kansainvälisessä punaisessa ristissä. Kiitoksia kovasti kutsusta tähän keskusteluun. Noudataan tätä 10 minuutin määräaikaa, mutta eh, vastaan tähän, mitä kuulin edellisiltä puhujilta. Sanoitte, että me eh, olemme eh, kaikki humanitaarisen kannattajia, mutta me olemme hyvin erilaisia kuitenkin. Ja sitten kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta ja sen noudattamisesta, samoin kuin ihmisoikeuksien noudattamisesta ajatellen näitä yksityisiä turvallisuus- ja sotilasyrityksiä. Nämä yritykset ovat paikalla tilanteissa, joissa on, ollaan aseellisessa selkkauksessa. Tämä ei ole mikään uusi ilmiö, mutta näiden yritysten määrä ja niiden toiminnan laatu on kehittynyt paljon viime vuosina yksityiset turvallisuus- ja sotilasyritykset äh, ovat yhä enemmän mukana näissä äh, toimissa, jotka, äh, joita hoidetaan sotilasoperaatioiden yhteydessä. Ne ovat yhä enemmän mukana sellaisissa toimissa, jotka ovat sotilasoperaatioiden ytimessä. Nyt ollaan jo kuultu aikaisemmin, että nämä yritykset, yksityiset yritykset toimivat eräänlaisessa oikeudellisessa tyhjiössä tai epämääräisessä tilassa, mutta tämä pätee vain osittain Useimmat ongelmat, jotka antavat vaikutelman siitä, ettei rangaistuksia ole, niitä tulee esiin eh, lehdistössä. Tässä pohjalla on kaksinkertainen ongelma. Ensinnäkin oikeuskäytännön toimivaltuusongelma. Eh, joillakin valtioilla kylläkin on lakeja tätä varten. Ja lisäksi on hyvin vaikeata hoitaa tutkimustehtäviä tällaisissa tilanteissa, joissa on aseellinen selkkaus. Nämä ovat enemmän syitä kuin se, että puuttui olisi eh, oikeudellisia sääntöjä. On aivan totta, että joillakin mailla on olemassa eh, esimerkiksi Etelä-Afrikan säädäntö näitä tällaisia tilanteita varten, näitä yrityksiä varten, eh, silloin kun tehdään rikoksia kansalaisen toimesta ulkomailla. Ja lisäksi saattaa olla ongelma siinä, että sodassa olevassa maassa on hyvin vaikea tehdä tutkimuksia. Ja tämä pätee varsinkin Yhdysvaltoihin. Niinpä valtion joka voisi arvioida näitä toimia. Se ei, se ei olekaan se valtio, josta yritys on lähtöisin, vaan se valtio, jonka alueella nämä rikokset on tehty. Usein tämä maa on kuitenkin aseellisessa selkkauksessa ja kaikki oikeusjärjestelmät saattavat olla hyvin hankalassa tilanteessa. Niinpä on hyvin paljon käytännön ongelmia ne ovat hyvin konkreettisia ongelmia tässä tilanteessa. On huomattu valitettavasti sekin, että tietyt yritykset saavat koskemattomuuden suojan kahdenvälisistä sopimuksista, esimerkiksi joukkojen aseman eh, takavasta sopimuksesta. Nämä ovat usein sopimuksia, jotka ovat eh, monen kansallisissa operaatioissa mukana ja jo, niitä laajennetaan myös eh, yksityissopimusosapuoliin. Mutta mennään nyt näihin oikeudellisiin kysymyksiin. Te tiedätte, että Sveitsi yhdessä kansainvälisen punaisen ristin kanssa on laatinut aloitteen, joka liittyy näihin yrityksiin ja asiakirjat on täällä jaettu. Tarkoituksena ei ole tuomita tai säätää lakeja ajatellen näitä e, yrityksiä, vaan laittaa saman pöydän ympärille ne valtiot, jotka kärsivät eniten tästä ilmiöstä. E, tämän ilmi- e, aloitteen tavoitteena on keskustella kansainvälisen oikeuden velvollisuuksia, jotka liittyvät näiden yritysten toimiin ja halutaan myös tunnistaa se, mitä valtiot voivat tehdä, jotta voidaan edistää kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamista. Aloitteessa on mukana 17 eh, valtiota, kuusi niistä on EU-sta. Eh, e mukana on kuitenkin myös eh, akateemisen maailman edustajia, turvallisuus- ja sotilasmaailman edustajia ja kansalaisjärjestöjä. Ja asiakirja, joka on saatu aikaan, on Montrön asiakirja ja siinä esitetään muun muassa hyviä käytänteitä – ja tähän viittasi jo herra Messner, valtiot voivat käyttää tätä listaa, jotta ne saavat ajatuksia silloin, kun niillä on edessään tilanne, jossa ne turvautuvat yksityisten sotilas- ja turvallisuusalan yritysten palveluksiin. Tämä ei ole siis sitova asiakirja. Tässä tarkoituksena on, mm, että säilytetään vastuu näistä toimista, joita tapahtuu kentällä. Ja täytyy muistaa myöskin se, että on sellaisia tehtäviä, joita valtiot eivät voi, antaa näille yksityisille sopimusosapuolille, esimerkiksi sotavankileirin johtaminen tai säilöönottokeskuksen vastuuhenkilön toimiminen. Tässä painotetaan sitä, että pitäisi noudattaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja kaikki valtiot ovat allekirjoittaneet Genevan asiakirjan ja halutaan myös ennaltaehkäistä eh, tällaiset rikkomukset muun muassa koulutuksen alulla, mutta halutaan myös, että lähdetään prosessoimaan rikkomuksia, joita mahdollisesti tehdään ja katsotaan, että myös uhrit saavat asianmukaiset korvaukset. Tässä muistutetaan myös, että valtiot ovat suoraan vastuussa näiden yritysten toimista silloin, kun nämä yritykset ovat mukana, silloin kun joukot, normaalit armeijajoukot toimivat Eh, ja lisäksi Montrön asiakirja selventää myös näiden yritysten asemaa ja niiden henkilöstön asemaa. Yleensä heitä pidetään siviilihenkilöinä, mutta he menettävät siviilisuojeluksensa tai koskemattomuutensa, jos he lähtevät suoraan mukaan vihollisuuksiin Samoin äh, näiden yritysten äh, työntekijöiden äh, pitää noudattaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja he ovat rikosoikeudellisessa vastuussa, jos tehdään rikkomuksia. Lisäksi tämä Montreon asiakirja esittää 70 hyvän käytänteen luetteloa ja valtiot voivat tätä käyttää hyödykseen. Siellä on muun muassa käytänteitä, jotka liittyvät luvan myöntämiseen ajatellen näitä yrityksiä niiden toimintaa. Kyse on siitä, että tarkastellaan, miten nämä yritykset ovat toimineet aikaisemmin. Lisäksi on mietitty myös sitä, että mikä on rikosoikeudellinen toimenpide ja rikosoikeudelliset käytännöt eh, ja myös eh, se, että vaaditaan riittävästi koulutusta henkilöstöltä eh, ihmisoikeuskysymyksissä ja humanitaarisissa asioissa. Halutaan myös, että noudatetaan tiettyjä sitoutumissääntöjä, jotka liittyvät standardi operatiivisiin menettelyihin. Ja ne vaaditaan myös, että eh, henkilöstö on mukana, mm, kun tehdään näistä asioista tutkimuksia. Eh, Mesnerin eh, yritys on laatinut tämän selvityksen ja erittäin hyvä, että hyvät käytännöt ovat päässeet eteenpäin. Euroopan unionin neuvosto on kiinnostunut tästä aloitteesta ja on tehty yhteistyötä myös eh, Sveitsin ulkoasiain eh, ministeriön kanssa ja kansainvälisen punaisen ristin kanssa. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot voivat olla tärkeässä asemassa silloin, kun halutaan torjua sitä, että nämä yritykset jäisivät rankaisematta mahdollisista rikkomuksista. Ja tähän halutaan tähän keskusteluun mukaan myös nämä yksityiset yritykset ja kolmannet, kolmannet valtiot ja tästä on laadittu myös tietyt suuntaviivat, jotka on hyväksytty 2005. Minä toivoisin, että hyviä käytäntöjen lista antaa ajatuksia Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille. Ja tarkoituksena tässä on estää se, että eh, tehdään ihmisoikeusrikkomuksia tai rikotaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Kiitoksia. Je jongle entre les micros. Euh, donnez la parole mm, nyt neuvosto ja komissio, haluaako joku ne sieltä puheenvuoroa? Entäs herra King? Thank you. Um, very briefly. Kiitoksia ihan lyhyesti puheenjohtaja. Yksityisten äh, sotilasyritys, sotayritys, puolustusyritysten sääntely on tietenkin jäsenvaltioiden tehtävä, mutta komission tietoinen tästä EU nostaa esille ihmisoikeuskysymyksiä hallitusten kanssa ympäri maailmaa, mutta hallitukset eivät ole ainoita elimiä, jotka tekevät ihmisoikeusrikkomuksia ja tällaisten yksityisen turvallisuusyritysten mukaan tulo esimerkiksi Afganistanin ja Irakin konflikteihin on tietenkin ongelmallista. EU haluaa toteuttaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja tämä koskee myös e, ei-valtiollisia toimijoita ja näillä on vastuu e, rikoksista riippumatta siitä, onko rikoksen tekijä valtio vai e, ei. Komissio on tyytyväinen Montroin dokumenttiin. Se on asiakirja, jolla päästään eteenpäin, mitä tulee ihmisoikeuksiin ja ja inhimillisen oikeuksien toteuttamiseen. Tämä asiakirja on hyväksytty vasta vähän aikaa sitten, mutta komissio tulee tukemaan sitä niin kaikin mahdollisin keinoin. Komissio on myös huomannut, että yksityisten turvallisuuspalvelujen valvontakysymyksen vuoden 2006 tiedonannossaan ja haluaisin kiinnittää huomioon erääseen hankkeeseen, jota komissio on tukenut. Tämä hanke on ollut Kaakkois- ja Itä-Euroopassa. Clearinghousessa on kyse pienaseiden vähentämisestä. Sarajevon käytännessäännöt määrittelevät ammatti käytänne ja käytännesäännöt kaikille yksityisen sektorin toimijoille. Tässä käytännesäännöissä on kyse rekrytoinnista, koulutuksesta, työturvasta ja suhteista asiakkaiden ja poliisin ja muiden turvallisuusyritysten kanssa. Tähän hankkeeseen liittyy myös Sarajevon suuntaviivat, mitä tulee turvallisuuspalvelujen hankintoihin ja tämä määrittelee näiden yritysten hallinnoiden palvelujen laadun ja yksityiset käytännön säännöt näille yrityksille. Ja komissio tulee seuraamaan tätä tilannetta tarkkaan. Kiitoksia. Ja sitten herra Galler. Ja, Kiitos paljon, puheenjohtaja. Minä pidin esityksiä niitä, joita kuulin, hyvin mielenkiintoisina. Montrön asiakirja en ole vielä voinut itse lukea, mutta sen pohjalta mitä kuulin, voisin sanoa, että varmaankin voimme sitä puoltaa varauksetta lähestulkoon. Tässä kysymyksessä on mielestäni tärkeää, että yksityisten turvallisuusyritysten – tasotilasyritysten osalta ei saa olla mitään alueita, joilla ei ole voimassa olevaa lakia. Alueilla, joilla he toimivat, ei saa syntyä sellaista lain, joka haittaa jotenkin maan asukkaita. Jos katsotaan yksityisiä turvallisuusyrityksiä, niin yleensä – Ne suojelevat joko jotain tavaraa rajallisesti tai henkilöitä. Henkilöiden, henkilöitä suojelessa tietenkin kuljetaan näiden ihmisten mukana. Minusta tässä on kyse ihan normaalista kyseisen maan lainsäädännöstä kyse, kun ajatellaan minkälaista toimivaltaa näillä yrityksillä voi olla, voivatko ne kantaa aseita vai eivät ja niin edelleen. Mutta ei tämä toiminta mitenkään toimi ilman, että joku laki kattaisi heidät. Lain pitää olla sama riippumatta siitä, onko siellä kyse oman maan kansalaisista vai ulkomaalaisista. Molempien osalta Saman lain pitää olla voimassa. Meidän pitäisi olla myöskin tarkkana siinä, että kenenkään hallituksen ei pitäisi helpottaa omia tehtämiään niin, että palkataan ihmisiä ulkopuolelta hoitamaan tehtäviä, jotka oikeastaan olisivat hallituksen tehtäviä. Yksityisten turvallisuusyritysten osalta kai ei ole kyse niinkään hallituksesta, vaan tilanteesta, se yksityiset yritykset palkkaavat näitä turvallisuusyrityksiä. Mitä sitten näihin sotilasyrityksiin tulee? Nämä ovat lähinnä oikeastaan palkkasotureita. Ja jos hallitus näitä käyttää, sellainen oikeus varmasti on, jos ei omien sotilaiden määrällä pärjää. Mutta tämä ei saa olla sellainen tilanne, että ei ajatella, että samat lait pätevät näin palkkasotureihin kuin oman maan sotilaisiin. Eikä tietenkään voi ajatella, ettei noudateta silloin kansainvälisiä humanitaarisia velvoitteita. Sen pitää olla tässä mittatikkuna jokaista maata. Voidaan katsoa saman mittatikun mukaan ja katsoa, missä tämä onnistuu, missä ei. Ja vastaavasti, no me kuulimme, että komissio ei ole tässä vastuussa, tämä on siis jäsenvaltioiden tehtävä. Ja näin siis jokaisen jäsenvaltion neuvostossa tulisi katsoa, miten tämän tiedon pohjalta toimitaan ja, ja mitä kahdenvälisiä sopimuksia solmitaan tällaisen hallituksen kanssa Irak tai Afganistan esimerkiksi, jos siellä jotain sovitaan niin, että meidän sotilaat ehkä saavat lisää suojelua esimerkiksi yksityisesti, niin meidän ei pitäisi tietenkään puolta sellaista toimintaa, joka jättää nämä toimet kaiken valvonnan ulkopuolelle, lakien ulkopuolelle, koska näin syntyy tietenkin väärinkäytöksen mahdollisuuksia – meidän on huolehdittava siitä, ettei siis yritetä kiertokautta yksityisten yritysten kautta välttää kansainvälisen oikeuden noudattamista. Kiitos. Merci, Monsieur Kiitoksia, herra Galer. Haluaako joku muu puheenvuorona? Minä en kuullut mitään YK työryhmästä, joka käsittelee palkkasoottureiden työtä, minkälaisia suosituksia, minkälaisia selvityksiä, niin että ne vaikuttaisivat näihin toimiin. Mitä tulee sitten EUn toimiin, minun mielestäni tämä vaikuttaa tärkeältä. YK on työryhmän puheenjohtaja hän ei kuitenkaan päässyt tänne paikalle. Me tapasimme hänet Genevessä ja tämä työryhmä sai aikaan juuri tämän kuulemistilaisuuden, mitä sitten EU voi tai sen pitäisi tehdä, niin kuin herra Gaaler sanoi, omissa, omissa poliisitehtävissään ja muissa tehtävissä, jotka liittyvät turvallisuuteen ja puolustukseen. Näitä asioita pitäisi käsitellä ehkä niin, että meillä olisi jonkinnäköinen yhteyshenkilö palveluntarjoajien ja edustustojen välillä, koska nämä ovat siis yksityisiä yrityksiä, jotka ovat mukana näissä tehtävissä. Niinpä meidän pitäisi näissä suhteissa keskittyä kansainvälisen oikeuden äh, noudattamiseen ja ihmisoikeuksien noudattamiseen, jotta ei äh, synny minkäännäköisiä ihmisoikeusrikkomuksia. Äh, niitä tuntuu olevan enemmän kuin herra Kinsey ja Messner sanoivat. Näitä tapauksia on useita tässä mainittiin joitakin ja vaarana tässä on se, että kun näitä tehtäviä annetaan alihankintana muille. Ne ovat konfliktin jälkeisiä tilanteita, jotka ovat hyvin hankalia. Siellä on mukana myös siviiliväestöä ja hyvin haavoittuvaista väestöä. Siinä tarvitaan todellista kykyä äh, taata ihmisoikeudet ja usein nämä äh, sopimusosapuolet äh, tulevat sitten kyseeseen ja herra Klosnovski sanoi, että kaikkia tehtäviä ei voida antaa alihankinnaksi ja sillä tavoin valtioita ei voi, tai valtiot eivät voi karistaa täysin vastuuta harteiltaan tämä mm, työryhmä, YK työryhmä, voiko kukaan teistä kertoa tästä sen enempää? arvioida hiukan tämän työryhmän toimintaa ja ehkä näkymiä, herra kolonovski Kiitoksia puheenjohtaja. Joulukuun 18. päivä pidettiin kokous YK työryhmän ja Sveitsin ulkoministeriön ja punaisen ristin kesken. Se oli melko avoin kokous ja me itse halusimme osallistua tiettyihin juridisiin selvityksiin tässä asioissa ja antaa teknistä tukea. Tällä hetkellä työ on vielä meneillään emmekä me varmastikaan voi työn tuloksia arvioida vielä mutta mm, aivan varmasti me jatkamme tällaista vuoropuhelua näiden osapuolten kanssa. Ja aivan kuten herra Kinsey eh, sanoi, eh, tämä palkkasoturin määritelmä ei eh, kahtaa välttämättä näitä yksityisiä yrityksiä sillä tavoin, kun se ymmärretään kansainvälisessä oikeudessa. Se on niin rajoitettu että eh, tähän pitää saada muutoksia. Kiitos. Haluaisiko joku lisätä jotakin tähän keskusteluun, herrat Messner ja eh, Kinsi? Niin, jos saan. Itse asiassa minä annoin tuolle eh, komitealle todistusaineistoa, mitä tulee palkkasotureihin ja yksityisiin turvallisuusyrityksiin. Niiden työ on erittäin hyvää heillä on se ongelma, että he yrittävät erottaa palkkasoturit, jotka ovat laittomia toimijoita sotatilanteissa ja yksityisen turvallisuuspalvelujen kanssa. Tässä on EUlla mahdollisuus mennä eteenpäin tässä asiassa yhdessä YK kanssa. Ja minä näen EUn oikeana paikkana. Siellä varmaan lainsäädäntö pystytään toteuttamaan helpommin kuin YKssa mutta näiden, yhdistys, näiden järjestöjen täytyy toimia yhdessä vaikka luulen, että lainsäädäntö tulee ennemminkin EUlta eikä YKlta. Sanon tämän, koska YK yritti tehdä palkkasotureista laittomia, mutta yleissopimus ei yksinkertaisesti ole toiminut määritelmän takia. Ja uskon, että samoin tulee käymään yksityisen turvallisuuspalvelujen kanssa, jos siitä tehtäisiin kansainvälinen yleissopimus. Vaikka tässä asiakirjassa, jonka, sanoin, jonka tein, sanoinkin, että tämä ei pitäisi estää näitä järjestöjä menemästä eteenpäin ja yrittämästä saada aikaiseksi kansainvälistä yleissopimusta, mutta mielestäni paras vaihtoehto tällä hetkellä on, että EU menisi eteenpäin ja säätelisi alaa. Ja ö, eräs asia, joka kannattaa muistaa, on se, että sääntely kansallisella tasolla mahdollistaa yrityksille sen, että ne voivat siirtyä maasta toiseen. Jos jossain maassa lainsäädäntö on hyvin tiukka, niin sitten tämä yritys vain siirtyy toiseen eu maahan. Ja siksi EUssa on se etu, että se pystyisi estämään näiden yritysten siirtymisen paikasta toiseen. Sitten saamme tiukkaa lainsäädäntöä näiden yritysten toiminnan sääntelemiseksi. Kiitoksia. Thank you, Madam Chair. Um, yes, a... Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti vain YK työryhmästä. Minäkin olen ollut siellä kuultavana. Ja se ryhmä tekee paljon työtä tämän aiheen piirissä. Työryhmä alkoi sillä, että saatiin erityisesittelijä palkkasottureista, kun ja nyt aihetta käsittelee jo työryhmä. Jos ali, teidän alivaliokuntanne kiinnostaa keskusteluyhteys. Aleksander Nikitinen voin suositella. Hän on työryhmän nykypuheenjohtaja ja voisinko sanoa, että hän on aivan loistava puheenjohtaja siinä työryhmässä. Siellä on toinen jäsen, useampi erityislähettiläs Fidjiltä, joka on kansainvälisesti johtava alan asiantuntija. Ja hän varmasti voi antaa teille paljon hyvää tietoa. Meidän suhteemme työryhmään ovat olleet melko hyvät. Valitettavasti se tosiasia, että työryhmä keskittyy juuri palkkasotureihin eikä tähän alaan, josta tänään keskustelemme yksityiset yritykset, tämä on hidastanut edistystä jonkun verran. Ja tiedän, tai en voi sanoa, että tiedän, mutta olen tuntavinani vähän turhautumista työryhmän työssä siinä, että Heitä rajoittaa mandaatti, joka keskittyy ainoastaan palkkasotureihin. He eivät näin voi luotta, luotettavalla tapaa katsoa koko tätä alaa. Silloin tarvittaisiin YKlta uusi mandaatti, mutta suosittelisin heidän työtään joka tapauksessa. Kaikille kiitos. Kiitoksia. Voimme päättää tähän tämän keskustelun. Ehkä se eh, sitä, sen parissa voidaan jatkaa työtä jatkossa, varsinkin ajatellen tätä aloitetta. Tämä on sellainen asia, jonka parissa voidaan jatkossakin tehdä töitä. Nyt voimme siis siirtyä kohtaan neljä, herra Ivansin esittely. Me olemme pyytäneet selvitystä ilmaisun vapauden ja uskonnonvapauden välistä, välisestä keskinäisestä suhteesta. Ja tässä Asma Sanjuin viime kesäkuussa ja sitten kun menemme Geneveen, niin me olemme käsitelleet tätä asiaa. Ja tässä kyse on YK yleiskokouksen päätöksestä, mutta kyseessä on enemmänkin poliittinen asia, eli eh, uskonnon vapauskysymys. Eh, tämä on herättänyt myös Eurovälimeri eh, kokouksessa paljon keskustelua ja se sai paljon julkisuutta varsinkin silloin, kun Mohamed pilakuvia julkaistiin. Tämä on siis selvitys, jonka on tehnyt herra Evans. Minä olen itse tässä äm, mukana myös esittelijänä. Herra Evans, olkaapa hyvä. Well, thank you very much indeed, Madam Chair, and thank you also. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös mahdollisuudesta esitellä tämä tutkimus teille tänään. Kuten e, juuri sanoitte, ei todellakaan tarvita minulta sanoja kertomaan, kuinka tärkeä tämä aihe on, joten enpä nyt aio sitä tässä erikseen korostaa. Se, mitä haluaisin kuitenkin korostaa, on, että tämä kysymys uskonnon vapauden ja ilmaisun vapauden välinen suhde on aihe, jota aivan oikein käsitellään erikseen, niin se pitää, sitä pitää kuitenkin nähdä myös osana useampia muita aiheita ja on tärkeää yhdistää tämä seikka tähän kokonaiskontekstiin ja minun mielestäni tämä kokonaiskonteksti on osa paljon laajempaa keskustelua, josta me kaikki tiedämme, että sitä juuri käydään ja se käsittelee sitä, mikä on uskonnon rooli ja paikka äh, moderneissa yhteiskunnassa ja erityisesti äh, julkisessa elämässä ja me näemme äh, useita erilaisia ilmiöitä tässä keskustelussa. Me nyt käsittelemme yhtä niistä, käsittelemme ilmaisun ja uskonnonvapauden välistä suhdetta, mutta on paljon muitakin kysymyksiä, esimerkiksi ristiriisaisuudet, ongelmat liittyen uskonnollisten symbolejen pitämiseen, myöskin uskonnollisten sen, sen henkilökunnan palkkaukseen ja niin poispäin. Nämä kaikki käsittelevät tätä laajempaa, äh, liittyvät tähän laajempaan kysymykseen ja kun äh, käsitellään uskonnon ja ilmaisuvapauden välistä suhdetta, niin näitä äh, laajempia kysymyksiä ei saa täysin unohtaa. Toinen yleinen asia, jonka haluaisin sanoa tästä raportista, on se, että väistämättä se käsittelee tätä kysymystä ihmisoikeuslain ja kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön näkökulmasta näin ihmisoikeusasianajaja tietenkin tekee ja se on myöskin tärkeää tämän valiokunnan kannalta, mutta täytyy huomioida, että on myös muita näkökulmia, jotka ovat tärkeitä tämän asian kannalta, jos asia katsotaan yhteiskunnan kannalta kokonaisuudessaan. Minä en voi näitä asioita tarkemmin käsitellä, mutta täytyy ottaa huomioon, että on sosiologisia, yhteiskunnallisia ja niin poispäin kysymyksiä. varmaankaan ei ole yllättävää, jos katsotte tätä raporttia, niin se on varsin lyhyt, mitä tulee todellisiin vastauksiin niihin kysymyksiin, joita jotkut ihmiset esittävät. Ihmiset haluaisivat vastauksia ja monesti minulta pyydyt, mitään selkeää vastausta, millainen tasapaino olisi löydettävä näiden eri huolenaiheiden välille. Ja tämä vastaus, joka tämän tutkimuksen avulla yritetään antaa, on se, että tämä on osittain väärä lähestymistapa tähän kysymykseen. Sen sijaan tämä tutkimus yrittää määritellä sen, mikä olisi vähän monisyisempi ja hyödyllisempi lähestymistapa tähän ongelmaan. Yritän tässä haastaa joitakin ennakkokäsityksiä, jotka usein liittyvät tämän aiheen puitteissa käytävään keskusteluun. Se yrittää myönteisellä tavalla myös antaa selkeitä mer- tapoja sille, miten konflikteja ja ristiriitoja voidaan ratkaista, kun ne, nouse, ne syntyvät. Tietenkään tätä ei voida tehdä mitenkään abstraktisti, ongelmat on ratkaistava, kun ne syntyvät, mutta on erilaisia periaatteita ja lähestymistapoja, joiden avulla näitä kysymyksiä voidaan tarkastella ja näitä olen tässä tutkimuksessa yrittänyt määritellä. Ensimmäinen asia, jota haluaisin korostaa, ja tavallaan tämä on mm, tämän raportin yleissävy, on se, että vaikka usein uskonnon ja mm, ilmaisun vapaus asetetaan vastakkain, miten minun vapauteni sopii yhteen sinun ilmaisunvapautesi kanssa. Ne eivät kuitenkaan ole kilpailevia vapauksia, vaan ne täydentävät toisiaan. Tämä ei nyt ole mitään tällaista toiveajattelua, vaan tähän johtopäätökseen olen tullut, kun olen tutkinut lakitekstejä, yleissopimuksen tekstejä, erilaisia kansainvälisiä välineitä ja se, mitä tuomioistuin tuomioistuimet käytännössä sanovat näiden vapauksien suhteesta toisiinsa. Tietenkään en nyt voi käydä läpi näitä asioita yksityiskohtaisesti tässä puheessani, mutta ihan vain pieni esimerkki. Ensimmäinen lähestymistapa oli e- ihmisoikeustuomioistuimen Kokinar ja Chrisin tapaus, jossa usein sanotaan, että uskonnon vapaus ja ilmaisun vapaus ovat demokraattisen yhteiskunnan kulmakivi ja demokraattisen yhteiskunnan monimuotoisuus perustuu niihin. Samantyyppistä muotoilua käytetään, kun puhutaan ilmaisunvapaudesta. Tuomioistuin sanoi, että se on demokraattisen yhteiskunnan peruspilari ja perusedellytys jokaisen yksilön jokaista yksilöä varten. Nämä ovat siis tasa-arvoisia oikeuksia, eikä niitä voida suhteellistaa. Ja kun mennään sitten yleissopimuksen ja erilaisten lainsäädäntövälineiden tekstiin, niin tämä löytyy myöskin sieltä. Otan tässä nyt esiin kolme eri tapaa, joilla tämä näkyy. Ensinnäkin on hyvin häilyvä raja ajatuksen, oman tunnon ja uskonnon välillä, kuten artiklassa 9 määritellään, ja ajatuksen ja ideoiden välillä, jotka löytyvät artiklasta 10, ja on hyvin vaikea määritellä, saako joku suojella artikla 9 vai artikla 10 mukaisesti. Usein unohdetaan, että jokainen usko, toi uskonnon järjestelmä, jota suojelee artikla 9, sitä suojelee myös artikla 10, koska se on myös ilmaisun tai ajatuksen muoto, joten näiden kahden välillä on todella selkeä rakenteellinen yhteys. Tämä yhteys löytyy myös siitä, kun katsomme, miten käytännössä uskonnon toteuttaminen, harjoittaminen yhdeksän artiklan mukaisesti näkyy käytännössä. Kaikki, kuten tiedetään, että tuomioistuin on useassa tapauksessa sanoo, että eivät kaikki toimet, joiden syynä on jonkun henkilön uskonto, eivät ne välttämättä ole uskonnon harjoittamista niin, että ne saisivat artikla 9 suojelun, mutta kuitenkin mielipiteiden esittäminen, joten perusteluna voi olla uskonto, vaikka ne eivät siitä synnykään, ne jäävät artiklan 10 suojan alaiseksi, joten on siis ihan selkeä suhde näiden kahden artiklan välillä. Ja tämä näkyy vielä selvemmin, kun katsotaan yksityiskohtaisesti erilaisia tuomioita, ja silloin on melkein sattumaa, että vedotaanko uskonnonvapauteen vai mielipiteen vapauteen, joten voimme nähdä, että tässä on ihan selkeä lineaarinen suhde uskonnonvapauden ja ilmaisunvapauden välillä, eikä niinkään tällaista oppositiota, ristiriitaa, joka yleensä otetaan esille on aivan hyvä, että tunnustetaan tämä läheinen suhde, mutta miten tämä auttaa? Näillä voi olla ehkä kummallakin yhteiset arvot, ne voivat kummatkin olla suhteessa toisiinsa, mutta miten tämä ratkaistaan käytännössä, se on perustuu harkinnan vapauteen, joka valtioilla on. Ja tässäkin 910 artiklat 10 määritellään samalla tavoin, mitä tulee generisiin rajoituksiin, jotka antavat joitakin ulkoisia rajoituksia niihin uskontojärjestelmiin, joita voidaan hyväksyä ihmisoikeusnäkökulmasta. Ajattelen tässä nyt esimerkiksi se, että 17 artiklassa jätetään ulkopuolelle äärimmäiset uskontojärjestelmät, jotka eivät voi saada suojelua, koska liittyen niiden luonteeseen, mutta jos menemme tähän hyväksyntämarginaalin yleensä, niin on olemassa erilainen lähestymistapa siinä, miten tämä käytännössä käsitellään. Esimerkiksi kymmenen ilmaisunvapausartiklan mukana on hyvin kapea tulkinnanvapaus, kun taas ilmaisunvapauden suhteen on valtioilla laajempi tulkinnanvapaus. Tämä on aivan totta kautta. Ja se tarkoittaa, että sellaisissa tapauksissa, jos asia käsitellään yhdeksän artiklan mukaisesti, niin ratkaisut voivat olla erilaisia eri tilanteissa, samoissa tapauksissa eri maissa esimerkiksi. Mutta kuitenkin käytännössä on todennäköisempää, että päästään samantyyppisen lopputuloksen artikla 9 ja 10 mukaisesti koska on olemassa tällaisia eh, johto, johtavia konsepteja eh, liittyen uskonnon ja ilmaisun vapauteen. Ja näissä viimeisinä minuutteina haluan teille lyhyesti kertoa, mitä nämä konseptit ovat. Ensinnäkin neutraalisuus ja eh, riippumattomuus tuomioistuin aina vetoaa hallituksiin, että ne olisivat neutraaleja, mitä tulee eri uskontoihin ja henkilöihin, joilla ei ole uskontoa. Eli valtion ei pitäisi uskonnollista ilmaisua nostaa muun ilmaisun yläpuolelle tai jättää sitä muun ilmaisun alapuolelle, vaan pitää olla riippumaton siinä, miten näitä ilmaisun muotoja lähestytään. Mutta on myös muita tärkeitä arvoja. Seuraava on monimuotoisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen. Tätä ei pidetä näiden arvojen suojelun tuloksena, vaan myönteisenä tavoitteena, joka pitäisi saavuttaa e, itsessään. Ja e, uskovaisten ja ei-uskovaisten e, olisi kumpienkin yrittää saavuttaa tämä yleisempi tavoite, monimuotoisuus ja suvaitsevaisuus ja hallituksen äh, ja valtioiden tehtävä on tässä yhteydessä äh, varmistaa, että sekä uskovaiset että ei-uskovaiset voivat luottaa äh, oikeuksiinsa vain siinä tapauksessa, että ajatukset tai ideat ilmaistaan tavalla, jolla todella rikotaan suvaitsevaisuuden henkeä, niin valtioiden pitäisi puuttua asiaan. Ja lopuksi myöskin tärkeää on ajatus suojella muiden oikeutta ja tässä tärkeää on kunnioituksen periaate. Kunnioitus on yksi tärkeimmistä ihmisoikeusperiaatteista. No. Mm, täällä tulee vinkunaa salissa. Pardon? Okay. Right. Um, respect has emerged as one of the key conventions. Kunnioitus. Yes. So respect kunnioitus on noussut esille. Completely, yeah. Okay, fine. Right. It's also important to respect the rules of the technology. On myös tärkeää kunnioittaa tekniikan sääntöjä. No niin. Niin, minulla on nyt ollut ongelmia tässä kunnioituksen periaatteen ilmaisussa niin kolmas näistä perusperiaatteista on kunnioituksen periaate. On kunnioitettava eri mielipiteitä ja tuomioistuin ja sen tuomiot ovat osoittaneet useissa tapauksissa, että joskus täytyy rajoittaa kumppaakin vapautta, jotta voidaan vastata eri etu, huomioida eri ryhmien edut ja huomioida, että kaikkien usko ja mielipiteet saavat kunnioitusta tässä raportissa paljon yksityiskohtaisin kuin mitä minä täällä voin tehdä yritetään äh, nähdä uskonnon ja ilmaisunvapauden suhde vähän eri tavalla kuin mitä se yleensä esitetään. Äh, e- eri, e- niiden eri niillä on yhtäläiset periaatteet, vaikka ne yleissopimuksessa näkyvätkin eri tavalla. Ja tässä perusperiaatteena ovat neutraalisuus, riippumattomuus, monimuotoisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen ja kunnioitus. Te kaikki ehkä sanotte, että tämä on varmasti hyvä asia. Tämä kaikki kuulostaa varsin epäselvältä, mitä tämä tarkoittaa käytännön konkreettisissa tapauksissa. Jos otettaisiin yksittäistapauksia yksi toisensa jälkeen, niin voitaisiin nähdä, että kun näitä periaatteita sovelletaan, niin se ei johda se saattaa johtaa eri lopputuloksiin kuin mitä muuten tapahtuisi, jos vain keskusteltaisiin siitä, kumpi eh, vapaus on tärkeämpi kuten valitettavasti minun mielestäni usein eh, keskustelut eh, menevät. Mutta päätän tähän puheenvuoroni. Kiitoksia mielenkiinnosta. Merci, monsieur Evans. Kiitoksia, herra Evans. Esittelitte tässä äh, tämän äh, hyvän noidankehän, joka liittyy uskonnon ja ilmaisun vapauteen äh, ja joka päättyy siihen, että kumpaakin noudatetaan. Kyseessä on hyvin houkutteleva perspektiivi, koska tässä voidaan kuvitella, että tällä tavoin moniarvoisuus ja hyvinvointi yhteiskunnassa etenee. Ollaanko tässä kuitenkin mennä, menossa taaksepäin jossakin määrin näissä kahdessa oikeudessa? Eli julkinen uskonnollismielinen ilmaisu, joka itsessään ei eh, sisällä mitään tuomitsevaa, mutta se saa, saattaa provosoida eh, tiettyjä eh, mielenilmauksia, jotka ovat radikaaleja ja ne saattavat vaarantaa yhteiskunnan hyvinvoinnin ja tällä tavoin se saattaa johtaa ilmaisuvapauden rajoitukseen, vaikka yh, tämä sisältö onkin neutraalia. Eli nämä ovat hiukan samantyyppisiä nämä rajoitukset, jotka liittyvät itse yhteiskuntaan, koska valtion pitää arvioida, miten nämä eri vapaudet, ilmaisun tai uskonnonvapaudet toteutuvat ja miten nämä taataan, miten ne toteutuvat niin, että kunnioitetaan muita ihmisiä. Mutta tässä saattaa syntyä kuitenkin jännitteinen tilanne, koska jokin neutraali ilmaisu saattaa aiheuttaa väkivaltaisia, ei välttämättä fyysisesti väkivaltaisia, mutta väkivaltaisia reaktioita. Eli tarkoitan sitä, että tämä myönteinen noidankehä saattaa kääntyä itseään vastaan ja olla päinvastainen ja saattaa käydä niin, että nämä vapaudet äh, ikään kuin köyhdyttävät toinen toistansa. Yes, that is certainly... Kyllä. Kyllä. Tuollainen mahdollisuus varmasti on olemassa, mutta olisi rajoitus sitten mikä tahansa, niin konteksti siinä on yhteys, asia yhteys kaikkein tärkein. Varmasti väistämättä eri yhteiskunnissa yhteiskunnan eri aikoina ajatellen uskonnollisesti, miten monimutkaisia yhteiskunnat ovat, minkälainen on oikeudellinen rakennelma, miten ymmärretään perustuslailliset asiat, mikälainen yhteys on uskonnon ja yhteiskunnan välillä. Nämä monimuotoisuudet saattavat tarkoittaa sitä, että eri oloissa tämä tasapaino pitää löytää ehkä eri tavoin. Yhtä tärkeänä pidän sitä, että jos yksi ratkaisu näihin ongelmiin on se, että koko ajan pyritään ihan pohjalle ajatella, että ainoa tapa ymmärtää monimuotoisuus on se, että jätetään ulkopuolelle uskonto ja uskonnolliset puheet jul- julkisesti, niin no tällä varmasti on lähinnä kielteinen käänteinen vaikutus. Ehkä pitäisi ennemminkin ajatella, että luottavaisesti annetaan uskonnollistenkin mielipiteiden kuulua yhteiskunnassa. Kuitenkin, jos ajatellaan uskonnonvapautta, uskoisin, että sitä voidaan käyttää väärin, olisi sitten uskonnollista tai ei. Näin voidaan esimerkiksi lietsoa vihaa, ja tämä johtaa sitten lainsäädäntöön, joka koskee tällaista vihaan yllyttämistä, ja siihen vaaditaan lainsäädäntöä silloin ollaan täällä ihan ulkorajoilla sille, mikä on hyväksyttävä. Omassa raportissani puhun yleisistä rajoituksista no, siihen että miten tätä asiaa käsiteltäisiin. Siis ei niinkään sitä, miten nämä asiat hoidetaan, kun ajatellaan yksittäisiä tilanteita. Yksi, yksittäisissä tapauksissa kiistanalaisia ovat ehkä erilaiset kysymykset kuin yhteiskunnassa laajemmin, mutta – ja tietenkin pitää ottaa huomioon tämä vihan yllyttäminen, kiihottamiskysymykset ja niin edelleen. Kiitos. Bien. Oikein hyvä. Öö, varmasti te haluatte siellä esittää kysymyksen. Kyllä te voitte esittää kysymyksen, jos haluatte tästä asiasta vielä jatkaa. Ei ongelmaa siinä. Eh, niin, kiitoksia puheenjohtaja. Niin tosiaankin, eh, kun tulen Turkista, meillä herää kysymys juuri tästä, eh, mistä puhuitte, eli myönteisen noidan kehän kääntymisestä. Eli siitä, että uskonnollisuus on noussut yhteiskunnassa ja mahdollisesti tämä uskonnollisuus saattaa tulla sosiaalisen painostuksen lähteeksi suhteessa muuhun väestöön, jotka eivät ähm, jaa tätä uskonnollisuutta. Tässä ongelma, joka herää tosiaankin, on se, että onko meillä mahdollisuus tai takeet, äh, väijämättömät takeet ähm, uskontoon ja uskoon niin, että tunnustettaisiin monimuotoisuus. Voiko uskonnollisuus olla itsesääntelyn kohteena? Tämä on mielestäni tämä peruskysymys, jonka esitän. Eli pystytäänkö tällaiseen itsesääntelyyn ja kunnioittamaan samalla monimuotoisuutta, jopa uskonnonvastaisia mielipiteitä. Erittäin mielenkiintoinen kysymys. Varmasti herra Evans tähän vastaa. Ähm. Kiitos. Ensinnäkin se ajatus, että voi olla sellaisia tilanteissa, joissa esitetyt mielipiteet julkisessa tilanteessa luovat painetta, joka voi tehdä vaikeaksi sen, että muun uskon edustajat tai sellaiset, jotka eivät ole uskovaisia, on tietenkin tärkeä kysymys. Ja aivan oikeutetusti mielestäni pitää olla tiukkana siinä, että vältetään tällainen tilanne. Siis pitäisi pyrkiä välttämään tilanne, jossa ihmiset ovat tai tuntevat olevansa painostuksensa alla jotenkin noudattaa toisenlaista uskontoa tai harjoittaa uskontoa, joka ei ole heidän omansa. Uskonnonvapautta ei toisaalta voi olla ilman, että annetaan uskonnollisille ihmisille mahdollisuus esittää ajatuksensa tavalla, jolla – voidaan pyrkiä kannustamaan muita ottamaan vastaan tämän uskonnon. Eli ei pitäisi rajata mielestäni uskonnon vapautta tällä tapaa, vaan huolehtia siitä, että kaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet. Siis niillä, jotka haluavat ilmaista mielipiteensä ja niillä, joille näitä ajatuksia esitetään. Eli huolehditaan siitä, että ihmiset – eivät tunne liikaa painostusta uskon asioissa. Tämä, t- tätä mielestäni tarkoittaa se, että saadaan aikaan järjestelmä, jossa monimuotoisuus voi elää ja kunnioitus. Kunnioitus ennen kaikkea tässä on keskeisin kysymys. Minä uskon, että on välttämätöntä huolehtia siitä, että no tietenkin kun puhutaan, monet uskonjärjestelmät ovat sellaisia, että ihmiset esittävät kantoja, jotka ovat ristiriidassa muiden kantojen kanssa, samoin kuin ne, jotka eivät usko. Esimerkiksi nyt yhdistyneessä kuningaskunnassa puhutaan busseista. järjestö maksaa sinne sellaisen tekstin, että luultavasti Jumalaa ei ole olemassa ja sitten muut järjestöt haluavat sinne sellaisen mainoksen, että Jumala on olemassa. En halua nyt sen kummemmin tätä mainoskysymystä kommentoida, mutta ihmiset haluavat siis tuoda kantansa julki ja silloin kannat voivat olla selkeästi ristiriidassa. Molemmat tällaiset mielipiteen ilmaisun muodot kunnioittavat toisia – toisin kuin silloin, kun otetaan toiselle tärkeä uskon asia tai symboli ja puhutaan siitä tavalla, joka on loukkaava tai halventaa sekä uskontoa tai uskontoa harjoittavat. Ja tällainen itsesääntely, oman toiminnan rajoittaminen on tärkeä, kun ajatellaan, että haluamme rakentaa monimuotoista yhteiskunta, jossa kaikki kunnioittavat toisiaan. Kiitoksia. Jos Jumala on tuolla julkisen liikenteen kannalla, niin varmaan voidaan pelastaa planeettakin. Tässä siis äh, ilmaisunvapaus ja uskonnonvapauskysymys. Me jatkamme keskustelua tästä äh, mm, Seuraavan kerran eurovälimeri kokouksessa keskustellaan tästä aiheesta, josta keskustellaan myös YKssa, niin me varmasti palaamme tähän kysymykseen jatkossakin. Me kuuntelemme herra Inseliä myös sitten kun kuulemme Turkin valtuuskunnasta ja nyt menemme kohtaan viisi. Huomasin, että saliin tulivat ähm, alaryhmän edustajat. Ähm, he tulevat Kambodžasta. Äh, kyseessä on maa, josta olemme keskustelleet useaan otteeseen. Siitä on äh, hyväksytty äh, päätöslauselmia, jotka tuomitsevat etnisten vähemmistöjen toimittajien painostusta ja elokuussa viimeisen kerran meillä oli kokous. Nyt meillä on kumppanuus EUn ja Kambodjan kanssa ja me keskustelemme tästä sopimuksesta. Niinpä tämä valtuuskunta, joka on paikalla, käsittelee ihmisoikeuksia ja hallintotapaa. Se on paikalla EUn kutsusta ja annamme puheenvuoron heille, mutta ehkäpä Relex pääosasto esittelee ensin tätä hanketta, tutkimushanketta. Ei, Daniel Dalmola eh, Trelekse. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitoksia siitä, että otatte vastaan tämän ryhmän. Puhuin tästä eh, asiasta jo eh, elokuun kokouksessa. Meillä on siis ihmisoikeusalaryhmä ja mm, olisi mielenkiintoista jatkaa keskustelua ajatellen Kambodjan tilannetta ja järjestää työryhmiä konferensseja. Konferenssi pidettiin Kambodsassa jo marraskuussa. Se oli suuri menestys, koska noin 30 hallitusten edustajaa osallistui tähän avoimeen vuoropuheluun, jossa käsiteltiin hyvin ristiriitaisia kysymyksiä, mutta tässä haluttiin avata myös keskustelu ja keskus, pyysimme nyt näitä edustajia Eurooppaan, jotta he voivat esittää näkemyksensä ongelmistansa, koska nämä tietyt aiheet, joista yritämme, joihin yritämme saada tukea, rahoituksellista tukea ja vuoropuhelua. Nämä tietyt ongelmat liittyvät hallintoon, ihmisoikeuksiin, kansalaisyhteiskunnan osallistumiseen ja hallinnon hajauttamiseen. Meillä on ongelmia myös oli viime vaaleissa näitä ongelmia. Demokraattinen prosessi menee hyvin hitaasti eteenpäin ja tässä suhteessa haluamme tukea. Euroopan parlamentti on osallistunut seurantaan ryhmään vaaliseurantaryhmään ja suositukset ovat osa toimintasuunnitelmaamme kansalaisyhteiskunnan ja hallituksen kanssa. Me olemme antaneet tukea 2003 vuodesta lähtien tietyille hankkeille, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, 9 miljoonaa euroa, ja me jatkamme näissä asioissa. Puutumme erityisesti ilmaisunvapauksiin, ajatellen toimittajia ja lehdistöväkeä ja e, sitten haluamme e, puuttua myös pakkosiirtoihin, e, häätöihin. Yksityishenkilöitä on täällä vain pakkosiirretty. Haluan kiittää puheenjohtajaa ehkäpä. Nyt tämä valtuuskunta itse voi kertoa omista huolistansa. Kiitoksia teille. Nyt annan puheenvuoron Rouva Mersitelle, joka tekee töitä poliittisen vuoropuhelun parissa kansalaisyhteiskunnan kanssa komission puolesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia, että saan puhua täällä muutaman sanan. Tämä perustuu siihen seminaariin, joka pidettiin Phnom marraskuussa ja teen muutamia laajoja johtopäätöksiä siitä ja annan hiukalle taustaa. Olen tehnyt lyhyen yhteenvedon näistä tärkeimmistä kysymyksistä. Konfliktin jälkeinen valtiona, joka on nähnyt sen, että neljännes sen väestöstä on joutunut joukkomurhan kohteeksi vuodesta 1975-1979 Kambodžalla on puutteita humaniresursseissa ja se on nähnyt instituutioidensa tuhoamisen, sen yhteiskunta on epänormaali ja korruptio kukoistaa. Kuitenkin viime vuosina on saatu jonku, jotain edistyksiä aikaiseksi. Meillä on vuodesta 1993 säännölliset vaalit, väkivalta on vähentynyt, meillä on raaka-aineita, öljyä, kaasua, puuta ja mineraaleja. Talous on lupaava, mutta jos oikeudellisia puitteita ei kehitetä oikealla tavalla, niin väestö ei tule hyötymään näistä resursseista. Jo nyt on syytteitä siitä, että maata on takavarikoitu ja hallitukselle on maksettu näistä resursseista. Ja nyt tässä tässä seminaarissa käsiteltiin valtion ja yhteiskunnan roolia, korruption vastaista lainsäädäntöä ja demokratiaa ja vaaliprosessia kun Kambodjan valtio on jo kauan vuodesta 1995 sanonut, että se aikoo ottaa käyttään kansalaisjärjestön lainsäädännön, mutta se on saanut vähän vastakaikua. Palvelu, joihin keskittyvät kansalaisjärjestöt, eh, niitä se, tämä ei kosketa, mutta ihmisoikeusjärjestöt sanovat, että se on väline vastustajien hiljentämiseksi. Eh, Kambodjan hallitus on ollut eh, nyt toiminnassa vuodesta 2008 ja se on usein sanonut, että se aikoo ottaa käyttöön tällaisen lain. Tämä seminaarissa otettiin esille, että vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa, joka ottaa huomioon vastuullisuuden, siitä käydään keskustelua jo kansalaisjärjestöissä ja kattojärjestöissä. Ensimmäinen korruptiovastainen laki, sitä ehdotettiin vuonna 1994, mutta sitä ei ole vielä annettu kansa- maan parlamentille hyväksyttäväksi. Se odotetaan vielä äh, rikoslainsäädännön hyväksyntää ja budjetin hyväksyntää. Äh, pitäisi luoda strategia, joka käsittelee koulutusta ja äh, lainsäädännön täytäntöönpanoa. Tämän lain pitäisi käsitellä eturistiriitoja, pitäisi olla todisteen suojeluohjelma ja myöskin ilmoitusvelvollisuus omaisuudesta ja myöskin perheenjäsenten omaisuus pitäisi ilmoittaa. Ja yhtä mieltä ollaan siitä, että korruptiota täytyy käsitellä Kambodžassa ja tämä korruption vastaisen elin voisi toimia, jos sen olisi budjetista, budjetin kannalta riippumaton. Ja tapa, jolla tätä voitaisiin käsitellä, antaa vuosittainen könttäsumma tälle elimelle. Hallitus päätti antaa tämän päätöksen parlamentin tehtäväksi. Korrupti käsittelee useita osa-aloja ja kansalaisyhteiskunta haluaisi suojella raaka-aineita korruptoituneelta riistolta, joka on menneisyydessä pakottanut ihmiset muuttamaan ja hyötyä on ollut hyvin vähän eh, tai ei ollenkaan paikallisväestölle. Vuoden 2008 parlamenttivaalien vaalitarkkailijoiden eh, tulokset ja eh, viime vuosien kehityssuuntaukset aiheuttavat huolestunutta vakuuttuneisuutta äh, Kambodjan edistyksestä demokratian tiellä. Jos sama periaatteetta sovelletaan seuraavassa vaalilautakunnassa äh, perustuen poliittisiin puolueihin äh, parlamentissa, niin sitten voimassa oleva puolue, sillä on 75 prosentin valta tässä tärkeässä elimessä jäsenten pitäisi olla neutraaleja ja ilman puoluesidonnaisuuksia. Demokraattinen ja tehokas hallinto perustuu tällaiseen tasapainoon ja toimivaan oppositioon, mutta tämä tulee tuskin onnistumaan Kambodžassa, jossa CPP on siirtymässä yhden puolueen hallintojärjestelmään. NEC sanoi, että se lain kannalta oli neutraali elin, mutta siis vaalilautakunta, mutta sen hallinto ei ollut toimiva. Se on kuitenkin tehnyt yhteistyötä Euroopan teknisen avun kautta valitusmenettelyn parantamiseksi. Yleiset suositukset voitaisiin vetää yhteen seuraavanlaisesti. Pitäisi olla enemmän vuoropuhelua ja seminaareja, joita EU tukee. Lisäksi pitäisi varmistaa korruption vastaisen elimen riippumattomuus. Ja kolmanneksi täytyy varmistaa, että vaalimenettely on todella oikeudenmukainen vapaa. Tämä liittyy vaalien rekisteröintiprosessiin, tiedotusvälineiden käyttöön ja myöskin valitusprosessiin, jota pitäisi parantaa. Kiitoksia. Okay, merci, Madame Kiitoksia, Rova Mershid. Ähm, herra äh, Tunsaretu, ilmeisesti nyt. Äh, kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin esitellä äh, alivaliokunnalle äh, nämä jäsenet. Minä itse olen tuossa Rai, Minä olin, äh, olen ihmisoikeusjärjestössä mukana 92 perustetussa. Sitten Lisoteri, hän on terveyskeskus, lasten terveyskeskuksen johtaja. Sitten oikealla puolellani Saikuso, hän on yhden kunnan johtajia, Hiko Sundara. Hän on pääsihteeri erästä kunnasta, Da. Hän on naiset vauraiden puolesta järjestöpuheenjohtaja, puheenjohtaja, sitten Lisopat, hän on äh, myös äh, erään järjestön johtaja. Äh, sitten herra Salha, järjestön puheenjohtaja. Sitten Samiti, Hän on toimittajayhdistyksen puheenjohtaja ja mm, päätoimittaja lehdessä myös. Sitten Teisinen. Hän on Kampotsan oikeudellisen koulutuskeskuksen johtaja, Rova Sensori, joka on sosiaalisen kehityksen toimiston johtaja. Saivan Sei, hän on tukijärjestön johtaja. Hän tekee töitä vähemmistöryhmien kanssa. Iso Jensi, Nansosai. Hän on kansallisen valintakomitean johtaja ja sitten Angela Forumin johtaja, kambodsalainen kansalaisjärjestö ja Jan Sasarot, taloudellinen sosiaalinen kehityshanke, joka saa tukea EUlta, Sapsamoi. Hän on kambotsalaisen hankkeen johtaja. Kambodjan valtuuskunnan puolesta haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että olemme saaneet mahdollisuuden tällä tavoin jakaa ja vaihtaa tietoa ja kokemuksia. Euroopan parlamentti on edesauttanut ihmisoikeus- ja demokratiaprosessin kehityksen Kambodsassa. Vaalien aikana parlamentti lähetti tarkkailijaryhmän ja eh, tämä eh, ryhmä oli mukana myös vaalia edeltävänä kautena ja niiden jälkeen. Tämä paransi eh, prosessia ja edesautti myös avointa työtä tulevaisuudessa. Ihmisoikeustilanne on aikaisemmin huonotunut Kambodsassa ja aina tuolloin parlamentti on lobannut äh, kansainvälistä yhteistyötä, jotta, yhteis, yhteisöä, jotta saadaan ongelmat ratkaistua. Haluaisin, että jatkossakin äh, parlamentti seuraa tiukasti Kambodsan ihmisoikeustilannetta, jotta eh, saamme aikaan sen, että kambodsalaisilla on kaikilla samat oikeudet kuin EUn kansalaisilla. Me haluamme eh, oppia EUlta ja käyttää tätä oppimaamme, jotta voimme edistää ihmisoikeus- ja demokratiakehitystä Kambodsassa. Me haluaisimme toivottaa teille kaikille onnea ja menestystä työssänne ja onnea elämässänne. Kiitos. Kiitoksia teille ja tervetuloa teille kaikille Kambodjan valtuuskunnan edustajat. Jos joku haluaa nyt puheenvuoron, ja eh, kiinnittää huomiotamme johonkin tiettyyn aiheeseen, niin olkaapa hyvä, teillä on nyt tilaisuus. <laughs> Bien. No oikein hyvä. Haluavatko kollegat vielä esittää kysymyksiä Kambodjan valtuuskunnalle? Ehkäpä herra Kapaatto. Eh, eh, valitettavasti nyt Marko ei ole aikaa tästä lutviutua. Kiitoksia puheenjohtaja. Valitettavasti minä en kuullut tätä alustusta, joten olisin mielelläni vain halunnut kuunnella hetken. Kuitenkin yksi kysymys. En tiedä, voisiko joku vastata minulle kahteen kysymykseen. Ensinnäkin vähemmistöjen tilanne erityisesti Kambodža Kromeen tilanne. Jo, jotka olen tavannut itsekin Kambodžassa. Heillä on hiukan erityinen tilanne. Toinen, siis kyse oli Krahom vähemmistöstä. Toinen kysymys liittyy niihin henkilöihin, jotka pakenevat Vietnamista Kambodžaan ja jotka Kambodža lähettää takaisin pakolla Vietnamiin ja on suuret ja kysymysmerkkejä sen suhteen, onko tämä proseduuri ylipäätänsä oikea, liikkeellinen ja näillä henkilöillä on suuri riski joutua väärin käytösten ja kidutuksen kohteeksi Vietnamissa. On, tapahtuu hyvin paljon ihmisoikeusrikoksia Vietnamissa, etenkin myös Kambodžassa, mitä tulee YK pakolaisten oikeuksia käsittelevään yleissopimukseen ja YK on pakolaisten korkea edustaja, mikä rooli hänellä on tuolla alueella. Tämä, minulla on vielä kolmas kysymys. Minä olin Kambodžassa vaalikampanjan aikaan ja muistan, että kun kuitenkin muodollisesti noudatettiin sääntöjä, niin yksi ennakkoehto tälle vaalikampanjalle, nimittäin vaalikampanja televisiossa, sitä monopolisoi täysin hallitus, Unsenin puolue myös journalisteja pidätettiin vaalikampanjan aikana. Toinen suuri kysymys on kysymys siitä, että kylien päälliköt valvoivat äänestäjien rekisteröintiä ja tämäkin vaikutti vaalien tulokseen. Äh, haluaisin kysyä, voisiko joku vieraistamme ehkä äh, käsitellä näitä kysymyksiä ja toivotan minäkin vieraat tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Capato. Hän on asiantuntija. Minä itse lisään äh, kysymyksen tähän. Me olimme kauhistuneita siitä, että lähestulkoon sotilaallisesti karkotettiin väestöä köyhiä, jotka karkotettiin asunnoistaan ilman, että heille esitettiin mitään uudelleenasutussuunnitelmaa tai mitään korvauksia. Onko tämä mikään yleinen käytäntö? Tämä ei kai ole ensimmäisen kerran, kun tämä tapahtuu. Onko kukaan teistä tehnyt töitä näiden, näiden pakkosiirrettyjen ihmisten parissa tai onko siellä asiantuntijoita teidän joukossanne? I try my best to, to answer. Yritän parhaani mukaan vastata joihinkin näistä kysymyksistä ja sitten pyytäisin kollegaa lisäämään jotakin vielä. Ensin vastaisin puheenjohtajan kysymyksiin. Häätökysymys on nyt tärkeä kysymys meillä järjestämme tietojen mukaan vuonna 2008 oli 25 tapausta. Tällaista häätötapausta, jotka vaikuttavat noin 10 tuhanteen perheeseen. Eli tämä koskee noin 50 000 henkilöä. Tämä aiheuttaa paljon huolta – ynä, tämän minun järjestöni lui juuli raportin tästä aiheesta. Me kirjoitamme siitä ja pyysimme hallituksemme päättämään tällaiset häädöt. Ja esitämme tämän täällä lähettilällemme myös ja muille lähettilälle Kambodjassa, jotta voidaan lobata pääministeriä – jotta vähennettäisiin ainakin tai lopetettaisiin tällaiset häädöt. Tai jos häätöjä ei voida lopettaa, keskeyttää, niin pitäisi ainakin kunnolla korvata näille ihmisille. Kyse ei ole ainoastaan näistä pakkohäädöistä, vaan siitä, että, että maata otetaan haltuun. Viime vuotisen kertomuksen mukaan 200 000 hehtaaria – 71 yksityiselle yritykselle 200 tuhatta hehtaaria, mutta samalla pyrittiin tekemään sosiaalisia myönnytyksiä köyhille 400 hehtaaria vain viime vuonna. Raportissamme myöskin pyytäisimme hallitusta puuttumaan tähän maankäyttökysymykseen, jolla on laajat vaikutukset. Meidän raporttimme mukaan yli 10 000 perhettä kärsii tästä, että maata annetaan näin yksityisyritysten käyttöön. Minun järjestöni on myöskin antanut tietoa näistä ihmistä, jotka karkaavat vuoriston yli ja pyrkivät antamaan turvapaikan niille, jotka tulevat rajan yli Vietnamista Kambodjaan. Me kohtasimme ongelmia alueellisena järjestönä. Meidän hallituksemme oli sitä mieltä, että me haluamme tukea ihmiskauppaa. Nyt ongelma on se, että Vanosäärällä ei ole oikeutta – päästä rajalle ja ottaa vastaan näitä pakolaisia välittömästi suoraan, vaan joudutaan pyytämään lupaa tähän toimintaan hallitukselta ja joskus tarvitaan kaksi viikkoa tällaisen luvan saamiseen hallitukselta. Mutta sillä aikaa, kun tätä lupaa odotetaan Kambiodan hallitukselta, niin alueellisviranomaiset siellä pyrkivät pidättämään heidät ja lähettämään heidät takaisin. Tämä on tilanne tällä hetkellä, mutta nyt minusta tuntuu, että raja ylittäviä on vähemmän ajatellen, miten kansainvälinen yhteisö esimerkiksi painostaa Vietnamia. Sielläkin on pakko häätö ongelmiin liittyviä ongelmia, häätöihin liittyviä ongelmia – joiden kautta pyritään antamaan tiettyille kansanryhmille mahdollisuus jäädä alueelle ja antaa heille maata käyttöön. Ja siksi on vähemmän painetta tällä hetkellä, koska Vietnamin hallitus ei enää voivat ja, tai mitä vähemmän sieltä vaaditaan, otetaan käyttöön näiden vähemmistöjen maa-alueita, niin sitä vähemmän painetta pakolaispainetta sieltä syntyi. Meillä on täällä vaalilautakunnan johtaja, mutta meidän me näemme kyllä näitä ongelmia paljon, mutta pyrimme puuttumaan näihin ongelmiin, kun valmistellaan vaaleja, kuten vuoden 2008 vaaleja. Pyrimme vaatimaan sitä, että on selkeät äänestä äänestäjien luettelot vuonna 2007 kunnallisvaaleissa kritisoitiin sitä, että vaalilistoilla oli monia äänestäjiä, joita ei ollut oikeasti olemassa. Nyt pyrimme putsaamaan nämä listat niin, että voidaan selvittää, miten puoli miljoonaa 600 000 ihmistä, jotka otetaan listalta. Ainakin 10 prosenttia on poistettu sieltä väärin perustein mutta tämän, tätä ongelmaa ei pystytty ratkaisemaan ajoissa ja siksi vuoden 2008 vaaleissa Katsimme monia ongelmia siinä, että äänestäjät eivät löytäneet listoista omia nimiään. Ja siksi eivät voineet äänestää. Antaisin meidän kansallisen vaalilautakunnan johtajan vastata tuohon kysymykseen, joka liittyy liittyy siihen, että jotkut eivät pääse äänestämään. Eli päättäisin oman puheenvuoroni tähän. Äh, haluaako rouva siellä vielä lisätä jotakin? Olkaa hyvä. Ähm. Äh, hyvää äh, päivää kaikille. Minä haluaisin tehdä, antaa oman lisäykseni tähän. Olen tehnyt töitä katulasten parissa. Tämä kolmas kysymys joka esitettiin. Kyse ei ole ainoastaan yhdestä kerrasta useita kertoja. Katulapset ovat olleet uhreja koska kun hallitus haluaa siivota kaupunkia tai haluaa, että kaupunki on kaunis ja valmis ottamaan vastaan, vastaan turisteja, se on yksi syy. Ja toinen asia on sitten tilanne De Tämä on tapahtunut aivan lähellä Krahomia 2006 kesäkuussa. Samboja siellä köyhän yhteisön väestö he ovat tosiaankin köyhiä, mutta he ovat halunneet, tätä aluetta haluttiin ottaa rakennuskäyttöön ja näin nämä köyhät joutuivat tästä kärsimään. Kun lapset ovat köyhiä, mitä tulee lapsista? Lapset joutuvat aina kadulle mutta koska minä olen tehnyt töitä eh, katulasten parissa, minä haluaisin eh, puhua teille, kun eh, te täällä kokouksessa olette, niin haluaisin, että seuraatte edelleen hallitusta, jotta se ymmärtäisi sen, mitä se on allekirjoittanut yleissopimuksessa, ajatellen varsinkin lasten oikeuksia, koska kun on tällaisia häätö- ja pakoteongelmia, niin me olemme tehneet usein näitä toimenpiteitä, mutta me emme voi tukea kaikkia niitä lapsia. Grahomissa esimerkiksi pystyimme tukemaan ainoastaan pientä osaa. Me emme voi auttaa kaikkia tuhansia perheitä. Noin 50 lasta pystyimme auttamaan meidän ryhmässämme. Me olemme halunneet ostaa koulumateriaalia, koulupukuja näille lapsille, jotta he pääsevät takaisin kouluihin. Ja tämä vaatii eh, rahaa ja aikaa eh, katulasten nimissä ja meidän kaikkien nimissä me haluaisin vedota teihin, että jatkatte edelleen tukeanne eh, tässä asiassa. Kiitoksia. Kiitoksia teille oikein kovasti. Varmasti Presidentti, eh, vaali, eh, kansallisen vaalikomitean eh, puheenjohtaja voisi lisätä tähän muutaman sanan. Ja nyt kun me, meillä on täällä mukana myös puheenjohtaja Barosta, hän voisi puhua tästä vaalitarkkailutoimesta ja vaalien riippumattomuudesta. Ja sitten herra Suosti. Merci, madame. Kiitoksia vaan puheenjohtaja. Nyt haluaisin kansallisen val- vaalilautakunnan nimissä kiittää Euroopan unionia siitä, että se lähetti vaalitarkkailuvaltuuskunnan meille. Euroopan unioni on lähettänyt tarkkailijoita, mutta sen lisäksi unioni on auttanut meitä paljonkin, antanut teknistä tukea, lähettänyt neuvonantajia, asiantuntijoita ja viimeksi viime viikolla vastaanotin asiantuntijoita, jotka perehtyvät siihen, mitä voidaan parantaa vaaliprosessia. Ajatellen seuraavia vaaleja voidaan edelleen parantaa vaalivalintaprosessia. Kiitoksia. Ja sitten tämä asianajaja, järjestön edustaja, herra Sonsak. Hello. Thank you very much. I'm, uh... Kiitoksia oikein paljon. Chu Song Hak, olen äh, Asianajaliiton puheenjohtaja ja uh, erittäin mielelläni kerron kokemuksistani täällä. Minut on juuri vasta nimitetty äh, Asianajaliiton puheenjohtajaksi. Ja yeah 25. joulukuuta 2008 astuin virkaani. Meillä on paljon tehtäviä asianajajärjestöllä. Äh, edistämme oikeusvaltioperiaatetta, edistämme ihmisoikeuksia ja oikeudenmukaisuutta. Ja Kambodjan tuomioistuinjärjestelmä ei takaa sataprosenttista oikeudenmukaisuutta ja myöskin jako maassa, äh, lainsäädäntö, täytäntöönpano ja tuomioistuinvaltaan on sellainen, että tuomioistuinta valvoo joskus hallitus, joten asianajaliitto todella pyytää EUta tukemaan meidän yrityksiämme uudistaa omaa hallintoamme ensinnäkin Toiseksi yhdessä hallituksen kanssa haluamme saada aikaan oikeusvaltion ja tuomioistuin järjestelmän uudistuksen. Ja sitten asianajaliitto tarjoaa asianajajia köyhien edustamiseksi koko maassa. Ennen Avocats Sans Frontier-järjestö äh, teki tämän, mutta nyt se on lopettanut tämän hankkeen ja Asianajaliitto on ottanut tämän tehtävän hoitaakseen, mutta meillä ei ole riittävästi varoja tämän toiminnan edistämiseksi, joten tarvitsemme teidän apuamme. Kiitoksia. Siis Kiitoksia näistä avunpyynnöistä ja johdannoista. Seuraavaksi komissiolla on puheenvuoro. Onko meillä varoja? Meillä on näitä hankkeita. Kiitoksia. Olen Eran Modeno. Olen vastuussa tästä asiasta. Nompenissä, Kambodža lähetystön puitteissa. Haluan kiittää kaikkia teitä siitä, että otette, otitte vastaan tämän kansalaisyhteiskunnan ja asiantuntijaliiton ja muiden järjestöjen edustajien valtuuskunnan. Kambodža on erittäin eristäytynyt maa. Monille tämä on ensimmäinen mahdollisuus tulla Brysseliin ja tavata kansainvälisen yhteisön edustajia. Me olemme käyneet komissiossa ja he pääsevät katsomaan myös Euroopan neuvostoa ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Erittäin hyvä mahdollisuus rikkoa tämä Kambodsan eristäytyneisyys. Usein mietitään, että Eurooppa tai länsi ei meistä välitä, mutta tämä on ensimmäinen asia, jonka haluamme esittää. Tämä kiitos siitä, että annetaan puheenvuoro näille naisille ja miehille, tälle naiselle, joka puhui katulapsista, joilla ei ole omaa puhetorpeaan. On miljoonia kambotsalaisia, joilla ei ole mahdollisuutta puhua ja nyt he saavat tänään mahdollisuuden tähän. Toiseksi haluaisin vielä sanoa, että kyse on eh, hankkeesta, joka, eh, jota viedään eteenpäin Kambodsassa. Järjestimme jo seminaarin marraskuussa. Siellä eh, oli mukana aivan ensimmäistä kertaa koko viikon seminaari, jossa oli mukana sekä hallituksen että, kansan, että kansalaisjärjestöjen edustajia. Me kuitenkin kaikista eh, ongelmista huolimatta eh, eh, saimme mukaan pari varaministeriäkin ja Erittäin tärkeä oli tämä toimenpide. Saimme aikaan vuoropuhelua, koska normaalisti, näillä ihmisillä ei ole mahdollisuutta puhua, joten erittäin tärkeää päästä tähän vuoropuheluun, joka on jatkuvaa. Kyse ei ole pelkästään seminaarista ja opintomatkasta, Eh, joka järjestetään tällä viikolla, vaan komissio tekee paljon töitä, eh, jos, jotta eh, viemme päätökseen kaikkia kysymyksiä, jotka liittyvät korruption vastaiseen taisteluun ja näihin häätöihin ja sitten vaaleihin. Me haluamme tätä kautta edistää vuoropuhelua. Sitten vaaleista Tämä vaalitarkkailu valtuuskunta, se menestyi erittäin hyvin. Se oli hyvin suuri ryhmä, kaksi. 240 henkilöä. Siellä oli eh, läsnä eh, monia tahoja, jotka tunnustivat eh, vaalitarkkailuryhmän. Ja nyt sanotaan, että tämä on peruskirja tälle työlle Kambodžalle. Nämä suositukset ovat tiekarttana meille, kun menemme eteenpäin. Ja aivan kuten tässä vali valiokunnan puheenjohtaja sanoi viime viikolla. Juuri eh, tuli EUn asiantuntijoita paikalla, eh, jotta voidaan parantaa lainsäädännön laatua samoin kuin eh, lehdistökysymyksiä. Ja aivan lopuksi ottaisin vielä esiin huolenaiheen joka äh, liittyy äh, näihin ihmisten häätöihin ja siirtoihin. Tällaista on tapahtunut Dei Krahomnissa. Äh, sinne tuli poliisi karkottamaan, häätämään ihmisiä pois kodeistaan ja eh, Nompenissä YK edustaja sanoi, että kyse on ryöstöstä ja varkaudesta, koska nämä ihmiset ovat, heillä on omistusoikeus tähän maahan ja heidät karkotettiin alueeltaan. Eh, ja tässä Phnom Penin eh, kunnallisviranomaiset antoivat vihreää valoa. Ja me olemme va- ottaneet vastaan eh, näitä häädetyn yhdyskunnan edustajia. Ehkäpä äh, siellä voidaan puhua tarkemmin vielä näistä kysymyksistä, mutta me olemme halunneet, että myös EU-ssa tämä tulee esiin. Halusimme, että puheenjohtajavaltio äh, puutuu tähän mm, äh, aivan tulevina päivinä annetaan vihreää valoa puheenjohtajavaltiolta. Toiseksi tehdään virallinen vierailu. EUn kaksi edustajaa menee paikan päälle kentälle tuolle alueelle, josta ihmisiä on karkotettu ja sitten tuonne alueelle, jonne heitä on siirretty, koska siellä on paljon toivomisen varaa, ei sähköä, ei juomavettä. Monet ihmiset ovat sairaana, siellä on raskana olevia naisia ja nämä ihmiset ovat 17 kilometriä Phnom Penistä. Näin siis me tarkkailemme hyvin tiukasti tätä tilannetta ja yli puolet edustajista, jotka ovat täällä, ovat mukana hankkeissa, joita Euro, Euroopan unioni on rahoittanut – ja näin eh, me jatkamme työtä eh, ihmisoikeusdemokratiakysymyksissä ja kun nyt valmistelemme eh, tuota, Penin matkaa, me olemme täällä auttamassa teitä, näin me olemme halunneet sanoa ja me olemme halunneet näyttää, miten vakaumuksellisesti edistämme ihmisoikeustyötä ja sitä teemme jatkossakin. Kiitos. Kiitos teille, erittäin hienoa, hienoa toimintaa. Kiitoksia kovasti, että tulitte paikalle. Annan vielä teille puheenvuoron mutta toivotan teille vielä ihmisoikeus aliovaliokunnan nimissä erittäin hyvää matkaa. Haluamme, että saatte hyvää tukea Euroopan komissiolta. Olkaapa hyvä. Thank you, Madam uh, uh, President. Kiitos puheenjohtaja. Sitten saan mahdollisuuden lisätä keskusteluun jotain. Käsittääkseni kysymyksiin ovat vastanneet tiimimme jäsenet, mutta Haluaisin lisätä jotain näihin Kambodjan väse, vahe, vähemmistökysymyksiin. Vähemmistö ja alkuperäiskansa näillä on eri merkitys. Alkuperäiskansa tarkoittaa sitä, että kansat ovat asuneet vuosisatoja metsissä tai ylängöillä ja vähemmistöt ovat muita kansaryhmiä. Haluaisin myöskin tuoda esiin vähän enemmän kantoja alkuperäiskansosta Kambodjasta. Näiden kansalaisten määrä on arvioitu noin 9,4 prosentiksi vuonna 1998 ja näitä on 17 eri ryhmää ja eri kieliä siis. Ja kaikki nämä käyttävät perinteisesti maata ja luonnonvaroja, mutta nyt on yhä enemmän ulkopuolista painetta ja nämä yhteisöt eivät enää voi hallinnoida perinteisesti näitä luonnonvarojaan kun kyseenalaisesti tehdään päätöksiä maanomistuskysymyksissä. Nyt kansallinen suunnitelma tukee alueella infrastruktuurihankkeita, kun taas alkuperäiskansoilla on perinteiset tapansa. Nämä kansalaiset pitävät edistystä hyvänä, mutta tämä uudistus on nopea alueella, joilla alkuperäiskansojen edustajat usein ovat lukutaidottomia kansallisella kielellä. Ja tämä estää sen, että alkuperäiskansojen edustajat ottaisivat osaa näihin prosesseihin. Siksi on tärkeää, että huolehditaan yhteisen välisestä solidaarisuudesta ja siitä, että tuetaan alkuperäiskansoja ja heidän maa-alueitaan. Ongelmia liittyy esimerkiksi kaivostyöhön ja siihen, miten maata otetaan käyttöön. Joitain myönnytyksiä ja lahjoituksia on tehty sellaisen maan osalta, joka kuuluu oikeastaan alkuperäiskansoille. 10 000 hehtaaria on näin annettu käyttöön ja tämä nähdään vuoden 2001 maankäyttöön liittyvästä laista, joka ei, jota ei välttämättä aina noudateta kovin hyvin. Myös YK on Alkuperäiskansoja koskeva julkilausuma on tärkeää mainita tässä yhteydessä. Kautta Kambodjan alkuperäiskansojan edustajat ovat esittäneet kantoilla puolletaan tätä julkilausumaa erityisesti syksyllä 2007 ja näin myöskin annettiin ymmärtää, että täytäntöönpano Kambodjassa olisi tärkeää ja silloin luvattiin tukea hallituksen virastoille, että voitaisiin huolehtia siitä, että tästä tulisi realiteetti Kambodjan alkuperäiskansoille. Siksi olemme pettyneitä siihen, että tähän mennessä hallitus tai muut yhteisöt eivät ole lähteneet täytäntöön panemaan tätä YK julkilausumaa tai näitä suosituksia. Lisäksi edistystä ei ole tapahtunut siinä, että haluttaisiin yhteisölle oikeus maan käyttöön. Ja ei ole ratkaistu ongelmia, jotka liittyvät maan omistajuusrekistereihin. Nyt mikään alkuperäiskansojen yhteisö ei ole saanut tällaista maata käyttöönsä, vaikka että vaikka edistystä piti tapahtua jo vuonna 2007. Kansalaisyhteisöt ja alkuperäiskansanedustajat kuulivat, että nyt on keskitytty siihen, että rekisteröitäisiin kaikki. Ja tämä on asia, jota aikaisemmin vuonna 2007 alkuperäiskansojen edustajat olivat vastustaneet tämä politiikka antaisi alkuperäiskansan edustajille mahdollisuuden rekisteröidä maanomistuksensa, yhteisöllisen maanomistuksensa. Mutta tämä on vuoden 2001 maa-oikeuden kanssa ristiriidassa. Kaikki eivät usko, että tämä laki tunnust, tunnustaisi tai olisi eduksi tässä, koska tätä ei ehkä täytäntöön pantaisi. Niin me varmasti olemme ymmärtäneet, voitte päättää jo. Ja lyhyesti vielä tämä maan varastamisen näiltä alkuperäiskansoilta viedään maata yhä enemmän. Tätä tapahtuu kaikilla alkuperäiskansojen alueilla. Ja myöskin uhkailu kohdistui yhteisen edustajiin, johtajiin, eikä näitä kansanryhmiä myöskään kuulla, kun kehitellään suunnitelmia, rakennussuunnitelmia ja niin edelleen. Siksi toivomme, että EU antaisi enemmän tukea sille, että että yhteisöä tuettaisiin ja tuettaisiin demokratiaa. Kiitoksia. Varmasti ymmärsimme jo oikein hyvin. Ja me jatkamme eh, tässä eh, valiokunnassa eh, ajattelen alkuperäiskansoja ja meillä oli viime vuonna jo tätä ajatellen valtuuskunta New Yorkin kokouksessa. Kiitoksia oikein kovasti teille kaikille. Suuri kunnia oli ottaa teidät vastaan. Kiitos. Bien. Alors, nous passons... No niin, nyt voimme mennä seuraavaan kohtaan esityslistalla ja kyseessä on valtuuskunta vierailu Turkkiin, äh, kuten äh, tavallista, joka vuosi käymme äh, Turkissa. Te voitte valita, että lähdettekö tai jäättekö paikalle, mutta tehkää tämä hiljaisesti monsieur notin s'il vous plaît. Bien. Et nous allons faire ce compte rendu. No niin, tämä eh, herra Inselin läsnä ollessa, hän on eh, Galatasarain eh, yliopisto ja Pariisin yliopiston professori. Nyt vierailijamme poistuvat salista.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 Voilà, alors. No niin, nyt palaamme valtuuskunta vierailuun Turkkiin. Tämä tapahtui äh, joulukuun alussa. Äh, sitten herra Insel, joka on tullut kokoukseen tänään, äh, hän ei voi olla paikalla huomenna, joten pyydämme häntä kommentoimaan eh, ja päivittämään tilannetta, koska eh, on ollut tapahtumia Turkissa tuon ajankohdan jälkeen. Ensinnäkin eh, me olemme käyneet joka vuosi eh, Turkissa ja sillä tavoin olemme tutustuneet eh, vastapuolet toisiin, toisiimme ja näin voimme arvioida erilaisia poliittisia tilanteita. Ja tällä kertaa sanoisin, että eh, oli epäileväinen mielentila tuolla kansalaisyhteiskunnan piirissä ja varmasti myös viranomaisten parissa ajatellen sitä, että halutaanko EU-ssa viedä liittymisprosessi loppuun. Minä itse olen ranskalainen ja olen puheenjohtajana, niin aina minun täytyy selittää eh, hiukan tätä eurooppalaista kakofoniaa. Se ei ole eh, parlamentin eh, syytä. Me voimme todeta vain tämän kakofonian vahingon, jonka se aiheuttaa antaa tälle prosessille ja sen uskottavuudelle. Turkissa tunsimme kyllä vaikutukset selvästi jo ensimmäisenä, ensimmäisessä vaiheessa silloin, kun haluttiin hyvin dynaamisesti uudistaa kaikkia yhteiskunnan aloja kansalaisyhteiskunnan. Eli Turkki suhtautuu epäilevästi Euroopan unionin äh, haluun ja tämä äh, aiheuttaa vahinkoa sitten äh, tuohon ilmapiiriin. Ja toisaalta taas meneillään on uudistusprosessi, joka on heikentynyt. Sitä odotetaan kovasti, mutta se on mm, hiukan jäänyt polkemaan paikalleen. Eh, viime vuonna keskusteltiin vielä eh, perustuslaista eh, ja nyt meillä oli sellainen vaikutelma, että kun kunnallisvaalit olivat tulossa, niin ei haluttu enää niinkään tehdä näitä uudistuksia – ja e, nyt Turkki on kääntynyt enemmän e, nationalistiseen e, suuntaan ja se ei niinkään katsonut tuota eurooppalaista perspektiiviä. Kurdikysymys on edelleenkin avoinna. Se on ollut punainen lanka ja kurdikysymys on asia, josta voidaan vain rajoitetusti puhua, yhä vain rajoitetummin puhua. Nyt kun puhutaan terrorin vastaisesta taistelusta ja yhteisyyden tarpeesta, joka Turkin kansalla on, niin silloin on tietty riski ja tietyt älymystön jäsenet ottavat tällaisen riskin jos puhuu sosiaalisesta, kulttuurisesta kansalaisulottuvuudesta, joka liittyy kurdikysymykseen. Nykyään riski ovat suuremmat kuin pari vuotta sitten ja silloin saattaa joutua vainotuksi. Ja artikla 301 on tullut rikoslakiin, vaikka jo yli 200 tapausta ovat äh, päässeet äh, oikeuden ohi tässä, mutta siitä huolimatta tämä uusi artikla on sellainen, että äh, sen puitteissa on nostettu useita juttuja. 17 toimittajaa on esimerkiksi viety oikeuteen tämän artiklan nojalla. Lehdistössä ollaan huolestuneita, koska mm, eräs toimittaja eh, esitti arvioita, joita katsottiin vihamielisiksi eh, suhteessa eh, hallitukseen ja pääministeri on antanut vihamielisiä julkilausumia suhteessa lehdistöön ja on mm, huomattu myös erilaista painostusta mm, ajatellen mm, Äh, ajatellen äh, ilmaisuvapautta ja lehdistönvapautta ja äh, myös ähm, ajatellen internetin käyttöä siellä YouTube ja muitakin verkkosivustoja on suljettu. Tästä on esitetty kysymys oikeus- ja sisäministerille ja kidutuskysymys tulee usein myös esiin. Hallitus on esittänyt nollatoleranssikantaa jo usean vuoden, mutta 2008 yli 300 henkeä on ollut näissä pidätyskeskuksissa ja kidutustapauksia on ollut ja näistä iso osa 2008 vuodelta. Nämä ovat sellaisia tapauksia, joita rekisteröidään sen tähden, että mm, uhreja siirretään. Eli tämä on hyvin huolestuttava tilanne. Yksi avoin hypoteesi on seuraava, että 2007 heinäkuussa tapahtunut poliisi toimenpide eh, eh, on johtanut eh, esimerkiksi kidutustoimiin ja teloitustoimiin. On, on siis poliisi suhtautunut näissä tilanteissa sillä tavalla, että joko pysähdyt tai sitten ammutaan. Eli äh, näitä käytäntöjä on helpottanut 2007 heinäkuun lainsäädäntö. Me kävimme myös naisvankilassa, erittäin modernissa vankilassa Istanbulissa. Se oli niin moderni, että me vietimme siellä valtavasti aikaa. Siellä oli kaikenlaisia täysin tietokoneistettuja toimintoja. Siellä e, meni kauan aikaa, että pääsimme sinne ylipäänsä sisään. Se on e, ultramoderni mallivankila. Ja siellä olosuhteet niistä ei ole paljon sanottavaa. Naiset, joiden kanssa keskustelimme, olivat enimmäkseen enimmäkseen sellaisia, jotka syytivät enemmän oikeudenkäyttöjärjestelmää kuin tätä vankeenhoitajärjestelmää. Lisäksi kävimme Mm, maahanmuuttajien säilöönottokeskuksessa ja täällä palautusperiaatteen mukaisesti sellaiset, joilla ei ole Turkin kansalaisuutta, ja sellaiset, jotka tulevat Turkin kautta Euroopan saattavat olla tällaisen sopimuksen alaisia ja heitä lähetetään takaisin Turkkiin. Me kävimme eh, tällaisessa keskuksessa ja olimme kaikki eh, hyvin vaikuttuneita, järkyttyneitä siitä, miten paha tilanne on. Eh, tämä oli sellainen rakennus, joka oli äskettäin otettu tähän käyttöön, mutta oikeusperusta, jonka pohjalta nämä ihmiset ovat siellä vangittuina. Se on sellainen, että sitä ei oikeastaan ole. Siellä oli ihmisiä, jotka olivat siellä jo vuoden olleet ilman, että tietävät, mitä, miten he voivat vedota asiassaan ja kenelle he voivat asiaansa esitellä tai miten he pääsevät tästä tilanteesta, miten he pääsevät takaisin vapauteen. Nämä ihmiset ovat siellä suljettuina niin, etteivät he pääse edes pihalle. Ainoastaan naiset, eh, heitä oli kahdeksan, joilla oli lapsi, he pääsivät ulos tunniksi päivässä tuohon parkkipaikalle. Eh, se oli parkkipaikka, siellä oli yksi eh, liukumäki, aivan surkeat olosuhteet. Ja tämän keskuksen johtaja, hänelle ei ollut kerrottu vierailusta Niinpä me näimme tämän keskuksen niin, että sitä ei oltu valmisteltu vierailullemme. Ja tilanne oli aivan katastrofaalinen. Siellä ei ole mitään ruokailutilaa. Ja ensimmäinen kerros oli miehille varattu. He olivat siellä kerrossängyissänsä. Ei siellä No niin, ei mitään lukusalia tietenkään, ei sellaista voi ajatellakaan tuossa paikassa. Eh, eli eh, päivin öin siellä eh, suljettuina nämä ihmiset ovat ilman, että he pääsevät esimerkiksi pakolaisvaltuutetun luo ja mm, turvapaikan hakijoita luultavasti. Toinen kerros oli sitten ihmisille, jotka ovat aika maoisessa kunnossa. Ja voisin kuvitella, että kaksi viikkoa tuossa paikassa, niin siinä kyllä joutuu heti toiseen kerrokseen. Tämä on tosiaan ikään kuin hullujen huone. Siellä on ihan hukassa tämä väki. Ja sitten nämä naiset kolmannessa kerroksessa me näimme esimerkiksi marokkolaisen opiskelijan, joka oli äh, aivan paperit kunnossa, äh, mutta hän, äh, hänet pidätettiin Istanbulin keskuksessa jossakin poliisioperaatiossa. Hän oli siellä aivan hukassa. Tilanne oli todella dramaattinen ja me keskustelimme sisäministeriössä ja meille sanottiin, että tai me sanoimme, että sinne ainakin pitäisi päästä paikalle jonkinlainen pakolaisvaltuutettu, jotta ihmiset tietäisivät, mitkä ovat heidän oikeutensa, voisivatko he päästä, päästä pois. Ja edes tämä asia pitäisi selvittää tuolla sisäministeriössä. Ja, mm tämä palautussopimus Turkin kanssa. Se on aika hullua, koska me näimme Istanbulissa, että siellä oli paljon vastaanottokeskuksia, säilönottokeskuksia, jotka ovat vielä pahemmassa tilanteessa. Eli toinen käyntimme paikan päällä Kävimme sitten ähm, Turkin äh, parlamentissa. Äh, siellä tehdään hyvää äh, työtä ihmisoikeustyöryhmässä ja siellä ollaan tietoisia ihmisoikeuskysymyksistä. Ja tutkimuksia siellä on tehty myös ja meihin vedottiin, jotta heidän raporttiensa suositukset saisivat tukea myös EU-ssa, jotta Erdoganin hallitus toimisi. Niinpä me tähän sisäministerin puheilla. Randingin mm, surma oli siellä käsittelyssä no, vuosi sitten lehdistössä puhuttiin tästä raportista, jonka pääministeri Erdogan oli tilannut tästä tutkimuksesta ja siitä oli lehdistössä palasia, mutta kukaan ei ole saanut toivoakaan, että saisimme tämän raportin, mutta vaikuttaa siltä, että tutkimukset jatkuvat ja koska siellä on näiden kolmen seminaarilaisen tapaus esimerkiksi kolme tapausta kaiken kaikkiaan kaikki nämä asiat eh, liittyvät eh, Ermenikon tapaukseen. Se oli keskustelun eh, ytimessä. Me vetosimme, että tämä raportti julkaistaisiin ja tutkimukset viedään aivan loppuun asti, Nyt ei tällaista tapahdu jatkossa, jotta saadaan esiin nämä verkostot, jotka toimivat tällä hetkellä niin, että niitä ei rangaista. Ja tässä halutaan todella mennä korkealle tasolle, koska siellä sata mukana ollaan hyvinkin korkeassa asemassa armeijassa olevia henkilöitä mukana näissä verkostoissa. Tässä siis näitä kysymyksiä, joita käsiteltiin tuossa yhteydessä oikeusministerin tapasimme jo edellisenä matkan yhteydessä. Ja hän ei nyt enää ollut niin innostunut tästä uudistusohjelmasta. Noin vuosi sitten puhuttiin uudesta perustuslaista ja siitä, miten tarpeen se on. Ja siellä sitä käsiteltiin hyvin korkealla tasolla. Ja nyt se loisti pois jo, poissaolollaan keskusteluissa koska se otettiin esiin hyvin sattumanvaraisesti. Me huomasimme, että vaikka se oli vuosi sitten päivän aihe, niin nyt näkymät ovat todellakin romahtaneet. Ja Sarah Ladford, joka oli valtuuskunnassa mukana ja pidimme lehdistötilaisuuden, hän sanoi, että, että kyseessä on perustavanlaatuinen haaste täällä valtuuskunnan väkeä ei ole nyt täällä täyttämässä minun muistini aukoja, niin ehkä päätän tähän ja pyytäisin sitten, että herra Insel voi kommentoida, kehitellä näitä, päivittää hiukan näitä kysymyksiä. Kiitoksia puheenjohtaja. Suurella mielenkiinnoilla luin valtuuskunta raportin ja tässä nähdään, että mahdollisesti mennään eteenpäin joilta os, joiltakin osin ihmisoikeuskysymyksissä. Ja tässä kuitenkin mennään, poljetaan hiukan paikallaan demokratisointikehityksessä. Se menee eteenpäin hyvin sattumanvaraisesti. Joitakin uudistuksia menee läpi ja joskus taas mennään äh, taaksepäin. Äh, pääasiassa Turkissa minun mielestäni ongelma ovat äh, ihmisoikeudet yleensä ja mm, sekä se, että on olemassa tietyt periaatteet ja sitten soveltaminen on sattumanvaraista miten mm, tulee henkilöihin, alueisiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että törmää ihmisiin, jotka joita kohdellaan eri tavoin eri paikoissa ja toiset taas saavat hyvin vahvaa suojaa nauttia. Mm. Euroopan komissio oli huolissaan tästä asiasta ja myös henkilöstön koulutus, tuomarien, poliisien, niiden koulutus, joiden pitäisi soveltaa lakia. Tämä käytännön ulottuvuus aiheuttaa ongelmia. Ja ne alat, joilla uudistukset ovat menneet hitaimmin eteenpäin, ovat ikävä kyllä juuri oikeus tämä 2007 kesäkuun uusi laki, joka liittyy tähän sattumanvaraiseen tulkintaan poliisin voimankäytöstä. Kaikki tämä on, liittyy asioihin, jotka, jotka eivät välttämättä liity pelkästään Turkkiin. Ja tässä seurataan tiettyä terrorin vastaisen toiminnan logiikkaa. Tässä ollaan sen tähden menty paljonkin taaksepäin ja jääty jälkeen demokratisointiprosessissa. Otitte itse esiin raportissa tämän odotetun eh, pääministerin raportin, eh, joka liittyy eh, virkavallan vastuuseen ajatellen santarmeja ja poliiseja heidän vastuutaan siinä, että tätä turmaa ei ennaltaehkäisty, vaikka poliisi olikin tietoinen asiasta. Tämä on epävirallisesti nyt virallista, julkista tietoa, koska netissä näitä on luettavissa ja tämä raportti on melko järkyttävä, kun katsotaan miten komennetaan santarmia, poliisia, miten, no eihän näin sanota, mutta lähestulkoon siellä ollaan rikostovereita joka tapauksessa tässä on aivan selvää, selvää laiminlyöntiä nähtävissä, koska uhri oli armenialainen ja ja ne joutunut jo ristiriitaan pääsikunnan kanssa. Tässä raportissa otettiin esiin myös kurdiongelma ja minun mielestäni se on edelleen keskeinen ongelma ja se on eh, Turkin demokratiaprosessin ydin eh, esimerkiksi nämä ihmisoikeusrajoitukset, jotka eh, piileskelevät tuolla terrorivastaisen taistelun selän takana, tulevat siinä esiin. Tässä on menty hiukan eteenpäin 2009 eh, vuoden aikana ja eh, se tarkoittaa sitä, että eh, kurdin kieltä saa käyttää julkisella kanavalla. Minä itse olen nähnyt kausia, jolloin oli kiellettyä puhua kurdia kadulla 81-91 kaudella ja nyt ei voida mennä eteen, enää taaksepäin tässä asiassa ja sanoa, että kurdin kieltä ei voida käyttää ja tämä voi edelleen vielä auttaa tunnustamaan kurdi, kurdin asemaa. Nyt kurdiongelma. Kyseessä on dogma, otitte esiin tämän kansallisen yhtenäisyyden. Tähänhän törmätään koko ajan mitä tarkoitetaan sitten tällä dogmalla yksi eh, kieli, yksi valtio, yksi lippu. Ja silloin kun tällainen dogma tulee eh, voimakkaaksi, siinä on nämä neljä ulottuvuutta, silloin on hyvin vaikea ratkaista kurdiongelmaa. Ja toisaalta taas sitten kurdin kansan vaatimus, että se voisi käyttää omaa kieltänsä kaikissa yhteyksissä. Ja sitten kolmas näkökohta. Te otitte esiin rajoitukset tai ihmisoikeusrikkomukset ja loukkaukset ajatellen seksuaalinen suuntautuminen ja muut. Nyt tässä on nähtävissä ilmapiirissä tietynlaista henkeä Turkissa. Sellaiset käyttäytymismuodot, jotka ovat poliittisia, seksuaalisia, kulttuurisia, jotka eivät ole tavanomaisia. Joissain tapauksissa tapahtuu jopa sortoa ja se perustuu moraaliseen konservatismiin. Et ja vielä neljäs näkökohta on tässä johtopäätöksessä esiintyvä lause. Te sanotte, että uudistukset on osittain keskeytetty. Nämä poliittiset syyt tähän ovat vahvoilla Turkissa ja voidaan painottaa sitä, että e, poliisissa, armeijassa ja poliitikkojen ja kansalaisyhteiskunnankin parissa on e, sellaisia, jotka suosivat e, sitä, että valta on parlamentin ulkopuolella ja on tiettyä poliittista painetta tämän suuntaan ja tällä tavoin rajoitettaisiin parlamentin oikeutusta ja tämä, tämä nähtiin myös presidentin valinnassa ja siinä tuli armeijakin mukaan ja jotkut sanoivat, että normaalisti valittu parlamentti ei pysty muuttamaan perustuslakia, vaikka sillä olisi tietty enemmistö. Tämä on huolestuttavaa, koska ne, jotka puhuvat tällä, tällä mielellä, ovat kaikista länsimielisimpiä. Tämä on siis ristiriitainen tilanne Eh, kaikista eurooppalaisimman oloiset ovat kuitenkin kaikista autoritäärisimpiä tahoja. Eh, nyt eh, on tärkeää, että saadaan tietää, onko oikeudella ja hallituksella puhdistaa tämä maa näistä epäkohdista, koska nykyinen rikoslainsäädäntö on puutteellinen ja siitä huolimatta Turkissa voidaan siirtyä uudelle kaudelle ja tässä mahdollisuus on myös vallankaappaukselle tai sitten kampanjalle, joka pyrkisi, pyrkisi epävakaaseen tilaan saamaan koko maan. Ja haluaisin, että Euroopan parlamentti seuraa hyvin tarkasti tätä koko prosessia ja sen kehitystä. Mitä tulee artiklaan 301, minulla on siitä hyviä uutisia, on toimittajia, Eh, joiden jutut ovat auki vielä käsittelyssä, eh, mutta on esitetty vetoomuksia. Eh, tämä vetoomus, jossa haluttiin pyytää anteeksi armeenialaisilta, Ja tämä tapahtui siis ilmaisuvapauden nimessä on pyydetty, että, että tässä tulisi tuomio 301 artiklan perusteella. Vielä pari huomiota. Ehkä teidän tehtävänne on ollut tämä, mutta tässä raportissa voisi olla yksi lisäulottuvuus, eli uskonnonvapauden soveltaminen ei ainoastaan uskonnonvapauden rajoitus ajatellen, ei muslimivähemmistöjä, vaan myös oikeus eh, mm, niille, jotka elävät islamin sisällä vähemmistöissä. Eh, tämä on todellinen ongelma ja hallituksen, eh, hallitus itse tällä hetkellä on siinä ratkaisevassa asemassa. Ja vielä lopuksi Euroopan unionin liittymisen näkymättä se ei helpota eh, ihmisoikeustyötä. Meillä on edessämme paradoksi, eh, että toisaalta nähdään, että 2009 eh, mm, maaliskuun lopulla ehkä keskeytetään uudistushalukkuus. Ja tässä tilanteessa oltiin 2001 silloin, kun EU-hun e olivat ovet avoinna, niin vaalit vaaleista tuli uudistuksia ajatellen kilpailu. Niinpä EU ja tässä tapauksessa Euroopan valtiot ovat hiukan vastuussa siitä, että Turkin demokratiaprosessi on viivästynyt. Kiitoksia. Onko syyttäjä päättänyt, että ei ole näitä vetoomusasioita viety eteenpäin? ilman mikrofonia kommentti. D'accord, d'accord. Tämä siis liittyy ilmaisun vapauteen. No niin, käymme tässä läpi eh, Turkki-valtuuskuntaa ja eh, muistat varmasti tuon lehdistötilaisuuden, jossa puhuttiin eh, perustuslaista. Oliko silloin korkeimmasta oikeudesta puhe? Silloin sanottiin jotakin korkeimmasta oikeudesta ja sen puuttumisesta perustuslakiin. Siellä perustuslaissa on neljä artiklaa, joita ei voida muuttaa, mutta vaikka olisikin enemmistö niiden takana, mutta perustuslakituomioistuimen kanta on se, että pidetään näitä lisäulottuvuutena muihin artikloihin, näitä neljä artiklaa, ja olemme tässä pastitilanteessa. Ja sanotaan, että jotta voitaisiin muuttaa perustuslaki, perustuslakia, niin siihen tarvitaan tietty perustuslaki kokoonpano joka ei ole normaali parlamentti. Kiitos. Eh, kiitos. Haluaako Sarah vielä puheenvuoron? Um, no, I'm very sorry that I missed. En ja olen kovin pahoillani, etten päässyt tähän keskusteluun, mutta vain yksi asia lisäyksenä vierailumme jälkeen viime viikolla olen aika kauhistunut siitä tavasta, millä Erdogan reagoi, kun hän palasi Turkkiin sen jälkeen, kun hän lähti ryminällä Davosista. E, henkilö, joka ei käyttäytynyt kovin hyvin e, siellä, niin on aika yllättävää, millaisen vastaanoton hän sai Turkista, hyvin tällaisen nationalistisen vastaanoton, ja saan myös säännöllisiä sähköposteja eräältä ankaralaiselta professorilta, joka kommentoi eh, Turkissa eh, nousevaa juutalaisvastaisuutta. En ollut oikein eh, ymmärtänyt sen laajuutta, mutta hänen tämänpäiväisen kertomuksensa mukaan se on todella laajaa. Se on tätä vanhaa juutalais salaliitto, jonka tarkoituksena on dominoida ja johtaa ja tuhota maamme, tässä tapauksessa Turkki, joten sillä on yhteyksiä ääriliikkeisiin ja nationalismiin, mutta se näkyy juutalaisvastaisuutena. Ja tässä Davosin tapauksessa on monia eri ulottuvuuksia. Tietenkin diplomaattinen toiminta jatkuu, koska Turkki on tärkeä toimija alueellaan välillä välittäjänä, sovittelijana, mutta nämä viimeisimmät tapahtumat ovat varsin eh, ikäviä. Tässä kaikki, mitä halusin sanoa. Haluatteko vielä eh, kommentoida tätä Erdoganin eh, kannanottoa? Niin, äh, pääministerin reaktio oli tosiaankin sellainen, että se otettiin hyvin innokkaasti vastaan Turkissa, koska äh, Turkin yhteiskunnan enemmistö on sitä mieltä, äh, että tuomitsee Israelin toiminnan Gazassa hyvin vihamielisesti. En ole aivan varma siitä, että tällä toimella oli antisemitismi käynnistäviä vaikutuksia pelkästään usein useimmiten eh, tämä eh, antisemitismi tapahtuu vain eh, sanan tasolla eikä siellä tapahdu mitään. Usein ollaan hyvin hämmentyneitä tästä. Erdogan yritti tehdä tietyn eron Israelin valtion ja juutalaisten välillä ja sekaannus on aivan yksinkertainen silloin, kun järjestettiin Israelin konsulaatin edessä mielenosoituksia. Se oli aivan oikeutettua, mutta sitten kun synagogan edessä aloitetaan mielenosoitukset, silloin se on lipsahtanut käsistä. Ja tosiaan näitä on tapahtunut, mutta Erdogan sanoi sanan, joka yritti ratkaista tätä ja tässä hän sanoi, että olemme sionismia vastaan, joka on juutalaisnationalismia. Ja toiseksi sitten äärioikeistossa Turkissa on aina 30-luvulta, 20-luvulta lähtien vallinnut antisemitismi. 34 esimerkiksi oli, haluttiin sorsia näitä uskonnollisia vähemmistöjä, juutalaiset mukaan lukien. Tämä juutalaisvihamielisyys on asia, johon pitää palata Turkissa. Ja kyseessä ei ole ainoastaan tämä juutalaisvastailuisuus, joka aiheuttaa ongelmia. Tällä hetkellä Turkissa on tilanne, että Turkissa on rasismia. Kymmeniä vuosia on ajateltu, että Turkki olisi maa, jossa ei ole rasismia. Okei, merci Oikein hyvä, kiitoksia kovasti. Ja nyt varmasti käy niin, että siirrämme laajennetun puheenjohtajiston huomiseen puoleen Ja haluaisin nyt sitten kiittää tästä illasta ja tästä